Okay, colleagues, we're a bit late starting, um, but I'm glad colleagues are here 'cause we're gonna discuss something which is a very serious matter, which is malnutrition and looming famine in Nigeria. Arvon kollegat, nyt siirrymme vakavaan kysymykseen aliravitsemukseen ja nälänhädän uhkaan Nigeriassa, Somaliassa, Etelä-Sudanissa ja Jemenissä. Asia on käsitelty jo aikaisemmin ja päätimme, että haluamme kuulla aiheesta lisää. Haluaisimme kuulla, miksi Joissakin maissa on onnistuttu välttämään nälänhätää, toiset taas eivät. Monet kansalaiset ihmettelevät juuri sitä, että näinä aikoina taas nälänhätä uhkaa. Konfliktit ovat eri asia, mutta kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja muista, niin silloin tilanne on hiukan toisenlainen. Joten nyt haluamme keskustella siitä, mitä on tehty, jotta välittömiltä ongelmilta on voitu välttyä. Olisiko voitu välttää koko ongelmalta? Olisiko voitu tehdä enemmän? Tiedän, että teillä on tämä vastustuskykyehdotus ja aamupäivällä äänestimme täysistunnossa käsiteltä, tulevasta tulee vasta suullisista kysymyksistä. Näistä asioista haluaisimme keskustella teidän kanssa. Meillä on kolme vierasta täällä. Vincent Hubin, YK on OKA, yhteystoimiston johtaja Adula Kaminara, pääosasto Ekon johtaja yksiköissä Afrika, Aasia, Latinalainen Amerikka, Karibia ja Tyynimeri sekä Leonard Mitsi, de, pääosasto DEFKosta. Olkaapa hyvä, kollega Mitsi. members of parliament. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitos mahdollisuudesta kertoa teille tilanteesta, joka on miljoonilla ihmisillä Afrikassa. Luvut ovat järkyttävät, ne ovat teillä siellä asiakirjoissa nyt on yksi vakavimmista ruokaturvakriiseistä. Yli 20 miljoonaa on nälänhädän edessä. Suuri osa lapsia vakavasti älyraiviutta, yli 25 miljoonaa, ei pääse terveydenhoitopalveluihin. Ja kahdessa kolmesta näistä maissa on kolera, taudinpurkauksia. 10% of them live in rural areas and a combination of hunger and conflict is forcing people to be displaced, both internally and as refugees. Ihmiset joutuvat lähtemään maan sisäiseen pakolaisuuteen ja ulkomaille myös. Konfliktit ovat sisänneet ihmisiä pois kodeistaan ja tämä kriisi koskee heitä erityisesti. Tämä on nälänhädän ja nälän seuraus. Yhteisöt murtuvat, perheet hajoavat, kuolemia joita olisi voitu estää, tapahtuu. Nälänhätä on paljon enemmän kuin ruokaepäturvakysymys. Siinä miljoonien ihmisten haavoittuvuustekijät kasautuvat. Lapset eivät pääse kouluun, vaikka he ovat tietysti näiden maiden tulevaisuus. Ihmiset eh, joutuvat lähtemään kodeistaan, eivät pysty harjoittamaan ammattejaan. Ja se aiheuttaa epävakautta koko alueella, jotka muutenkin ovat epävakaita. Etelä-Sudan on julistanut jo paikallisen nälänhädän. Somalia, Jemen ja Nigeria ovat kaikki sen vaarassa. Kaikki tiedämme, tai kuten kaikki tiedämme, niin neljässä maassa nämä kriisit ovat pitkittyneet. Kussakin maassa on tietysti ainutlaatuinen tilanne, niin kaikissa on yhteistä se, että kriisi on pitkittynyt. Kaikki neljä kokevat epä- tai turvattomuuden seurauksia. Somaliassa kolmas osa apua tarvitsevista asuu Al-Shahabin kontrolloimilla alueilla. Ja sinne pääsy on kovin rajoitettu. Etelä-Sudanissa maa on edelleen yksi maailman vaarallisimmista paikoista aputyöntekijöille 12 henkeä on menetetty yksin tänä vuonna. kaakkois Boko Haram edelleen hyökkää sivilikohteita ja sotilaallisia kohteita kohtaan. Siellä suuri joukko ihmisiä on avun ulottumattomissa. Ja pelkäämme, että elävät epätoivoisissa olosuhteissa. Yhdeksän viikkoa sitten YK pääsihteeri vetosi kansainväliseen yhteisöön, jotta voitaisiin estää katastrofi. Hän käytti kaikkia toimijoita tekemään yhteistyötä, jotta voidaan pelastaa henkiä, vähentää haavoittuvuutta ja saada aikaan kriisikestävyyttä pitkällä aikavälillä. Kumppanit ovatkin toimineet nyt ajoissa. Suunnitelmat ja toimet näissä neljässä maassa ovat jo saaneet massiivista ruoka-apua aikaan. Surmittaiset operaatiot ovat alkaneet kussakin maassa silloin, kun vetoomus esitettiin ja niitä on lisätty, mutta turvattomuus ja väkivalta ovat edelleen ongelmina. Käyn läpi lyhyesti joitakin tärkeitä lukuja. Etelä-Sudanissa yli 5 miljoonaa ihmistä tarvitsee välitöntä ruoka-apua. Arvioidaan, että 100 000 niistä ovat kahdessa maassa. Ja siellä on jo näitä 1,5 miljoonaa on tullut helmikuun alusta lisää. Sitten Somalia. Melkein kolme miljoonaa ei saa päivässä tarpeeksi ruokaa. Melkein miljoona lasta on joutumassa alirivatsimuksen vaaraan. Sen lisäksi on koleraa ja ripulia. Apu on helmikuun alusta alkaen kaksinkertaistunut. Jemenissä siellä on maailman suurin ruokaturvallisuuskriisi. Melkein 7 miljoonaa ihmistä tarvitsee välitöntä ruoka-apua. Melkein puoli miljoonaa lasta kärsii akuutista vakavasta aliravitsemuksesta. Meillä oli delegaatio eilen, jossa yksityiskohtia kerrottiin tilanteesta. Koillisessa Nigeriassa 1,7 miljoonaa on joutunut siirtymään maan sisällä. melkein 4 miljoonaa lasta on rokotettu tuhkarokkoa vastaan. Pääministerin vetomuksen jälkeen avunantajat ovat antaneet avokätisesti apua 26 prosenttia suunnilleen välittömästi tarvittavista varoista. Se on siis neljäs osa sen välttämiseksi, siis mikä olisi mielestämme katastrofi. Toivomme, että Jemenin konferenssista saadaan tähän lisää varoja ja että Lontoon konferenssi Somaliaa käsittelevä konferenssi myöskin saa apuvirrat auki. EU on edelleen vahva ja uskottava, luotettava tukija. Kollega puhuu enemmän siitä, että mitä EUssa on tehty. Mutta haluaisin kiittää teitä siitä, mitä tehty on. Ja se valtiot ja toimielimet, ja siihen kuuluu myöskin rahoituksen lisäksi kansalaisten toiminta ainakin seitsemässä jäsenvaltiossa. Itävalta, Belgia, Saksa, Italia, Alankomaat, Yhdistynyt kuningaskunta ja Ruotsi. Sen lisäksi tammikuun alusta alkaen koordinaattori Brian on jakanut 118 miljoonaa dollaria – erityisrahaston kautta. Operaatioihin tarvitaan yli 5,8 miljoonaa dollaria, 4,4 anteeksi, miljardia. 4,4 miljoonaa tarvitaan pikaisesti. Tarvitsemme apua, täytyy pelastaa henkiä ja nopeasti. Mutta neljä asiaa tarvitaan. Ensinnäkin enemmän poliittista tahtoa jotta voidaan päättää konfliktit. Jos konfliktit eivät lopu, niin vakava tilanne jatkuu mukaan lukien nälänhätä. Ja nälkä ja kärsimys jopa lisääntyy. Toiseksi, kaikkien konfliktin osapuolten täytyy noudattaa kansainvälistä humanitaarista lakia ja se, että avustustyöntekijät pääsevät haavoittuvassa asemassa olevien luokse. Painetta täytyy, tai sapulia täytyy painostaa enemmän, jotta velvoitteista pidetään kiinni. Kolmanneksi tarvitsemme lisää rahoitusta. Tähän kuuluu perinteiset, perinteiset juuret uudet lahjan, äh, lahjoitusten antajat. Tarvitaan uusia työtapoja, koska kriisi on niin vakava ja laajamittainen. tarvitsee uudelleen ohjelmointia ja varojen lisäämistä. Siihen tarvitaan sitä, että riskejä voidaan suojata enemmän ja mukauttaa ohjelmointia. Maaliskuussa ilmoitettiin, että uusi kehitysryhmäkomitea perustetaan, ja kuuluu myös neljä, neljän maan lisäksi Maailmanpankki. Eko- ja Refko-kollegoiden läsnäolo osoittaa jälleen kerran, että tämä tulee yhteinen lähestymistapa, jos pahi halutaan välttää. Salitaanko nälänhädän kehittyä, on valintakysymys. Meidän täytyy valita se, että näin ei käy. Kiitos huomiosta ja jatkuvasta tuestanne. Kiitoksia. Voitteko välittää kiitoksemme teidän henkilöstöllenne? Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana Andurra, olepas hyvä. Oikein paljon kiitoksia. Alkuun muutama keskeinen viesti aiheeseen liittyen ja sitten tarkempia tietoja näihin yksittäistapauksiin liittyen. Ensinnäkin sana nälän hätä vaikka Etelä-Sudanissa on julistettu ainakin osa maahan nälänhädän tilanne, toisissa alueissa me olemme nälänhädän kynnyksellä, mutta kyse on kaikissa neljässä maassa sellaisesta tilanteesta, että nälänhätä on oikeastaan päällä. Sitten vuoden 1945 tällaista kriisiä ei ole nähty, ja nälänhätä-sanaa ei ole jouduttu käyttämään viimeiseen kuuteen vuoteen, joten edellisen kerran nälänhätä vallitsi vuonna 2011. Nyt käytämme samaista sanaa uudemman kerran neljässä eri maassa. hiljattain järjestetyssä konferenssissa, Syyriakonferenssin yhteydessä, ilmoitti, että olemme suuntaamassa kohti täysimittaista myrskyä tai jopa neljää myrskyä, joten komissio on aktiivisesti pyrkinyt taistelemaan omalta osaltaan tätä ilmiötä vastaan näissä maissa ja näillä alueilla. Vuonna 2016 olemme osoittaneet 324 miljoonaa euroa tähän taisteluun. En nyt esittele kovinkaan montaa lukua, enkä viittaa rahoin. Kollegat kertovat niistä enemmän omissa puheenvuoroissaan, kuten Leonard omalta osaltaan. Yleishuomioina, niin kuin täällä on jo sanottu, niin meidän täytyy toimia ponnekkaammin. Enemmän rahaa tarvitaan kaiken alkajaisiksi ja lisäksi meidän on paremmin päästävä näiden ihmisten luo paikan päälle. Nämä alueet ovat joskus munkun hallituksen hallussa, Al-Shabaab tai muiden hallitsemia alueita. Meidän on vaalittava humanitaarista oikeutta ja että alueelle voidaan päästä – ja kolmas yleishuomio liittyy siihen, että kaikissa näissä tapauksissa on ollut nähtävissä, että syynä on ollut ihminen itse. Ei välttämättä ainoastaan ihminen, mutta selkeästi on ollut nähtävissä, että ihmisen teot yhdessä muiden tapahtumien takia ovat johtaneet tähän tilanteeseen. Ja ottaen huomioon, mitä täällä on jo sanottu, niin korostettakoon, että kyse ei ole vain ainoastaan yhdestä ainokaisesta tekijästä näissä eri maissa – joka on aiheuttanut nälänhädän tilanteen, vaan ikään kuin kyse on monien tapahtumien summasta. Ja näillä tapauksilla on tietenkin alueellisia vaikutuksia. Kyse ei ole vain ainoastaan Somalista tai Etelä-Sudanista. Se, mitä tapahtuu siellä, niin vaikuttaa myöskin ympäröivään alueeseen ja Tästäpä syystä asiaa tuleekin tarkastella laajemmin, jos halutaan näihin varsinaisiin ongelmiin puuttua. No, muutama sananen yksittäisiin maihin liittyen. Nigeria ensimmäisenä. Komissio on itse asiassa seurannut tilannetta ja tarjonnut apua jo vuodesta 2015. Ja me olemme lisänneet panostustamme aika lailla mutta muistettakoon, että viime kesänä, vielä viime kesänä, Nigerian viranomaiset eivät olleet oikein halukkaita hyväksymään sitä, että minkälaisen mittakaavan ongelmasta oli kyse. Nyt tilanne on muuttunut positiiviseen suuntaan. Eli Nigerian hallitus on ollut yksi Oslon konferenssin isännistä. Siellähän noin neljännes kaikista lahjoituksista sovittiin. eli yksi neljännes kaikista lahjoituksista olivat peräisin Euroopan komission puolelta. Toinen seikka on se, että jos puhutaan Koillis äh, Nigeriasta, niin Chadjärven alue, siellähän nämä kaikki neljä maata kohtaavat. Alun alkaen viime vuoden syys-lokakuussa kun hälytyskellot alkoivat soimaan ja huomattiin, että kriisi on syntymässä, niin silloin vielä aika lailla harva lähti toimimaan. Mait kurin piti vain lentää ja havaitsi, että siellä ei ole juuri ketään. Nyt on todellakin tilanne muuttunut suuressa määrin. Monet YK-järjestöt ja kansalaisjärjestöt ovat siirtäneet resurssejaan alueelle ihmisten tukemiseksi, joten tilanne muuttuu. Paikalle pääsy on aina ongelmallista. Silloin kun puhutaan uusista vapautetusta alueista, niin sitten havaitsee, että siellä ei ole enää mitään. Ei taloja, ei kouluja, ei peltokasveja, ei mitään. Mitään ei ole jäänyt jäljelle. Syystä tai toisesta tilanne on muuttunut aivan suuresti. Ja yhteisenä aspektina on se, että nyt on kiire, sillä rankkasateiden takia tai muiden syiden takia tilanne on pahentunut ja pahentuu tulevien kuukausien aikana. Kesä elokuun välinen aika on juuri Nigerian kannalta hyvin hankala ajanjakso. Kuten sanoin, niin lukuisia ongelmia löytyy, varsinkin Chadin äh, järven alueelta. Eli kyse on alueesta, joka on vuosien ajan jäänyt kehityksessä jälkeen, infrastruktuuria ei löydy ja sitten tulee tällainen kriisi ja he ovat sitten tietenkin haavoittamassa asemassa kuin muut. Sitten vielä Koilis Nigeriaan liittyen. Siellä toteutetaan paraikaa sotilaallisia toimia. Jokunen kuukausi sitten pommitettiin sattumalta myöskin Nigerian sotilasvoimien toimesta pakolaisleiriä, joten tilanne on hyvin monisyinen. Siihen liittyy humanitaarisia toimia, sotilaallisia toimia. Ihmisten on joskus lähdettävä alueelta, ei ainoastaan Boko Harmaan armin takia, vaan näiden sotilaallisten toimien takia. Kun puhutaan Nigeriasta ja Chadinjärven alueesta, niin täytyy muistaa, että noin puolitoista vuotta sitten se oli vielä Afrikan kukostavin talous. Kyse ei ollut sellaisesta maasta, joissa tilanne olisi ollut erittäin huono ja että köyhyys olisi rehottanut maa on joutunut kohtaamaan erinäisiä muun muassa vientiin liittyviä ongelmia ja öljyn hinnan laskustakin on kärsitty. Mutta kyllä maan hallituksenkin täytyy pohtia, mitä tällä maan alueella voitaisiin tehdä, sillä hallitus ja maahan omaavat omia resursseja aika lailla. Tätä haluaisin korostaa mutta vielä näistä muista maista. Etelä-Sudan seuraavana. Siellä tilanne on aivan toisenlainen. Eli aivan täysin ihmisten aiheuttama katastrofi. Ennenkin siellä ongelmia oli omasta takaa, mutta kun konfliktit vaan ovat jatkuneet, niin tilanne oli pahentunut entisestään. Nyt odol, lähdetään siitä, että noin kaksi miljoonaa pakolaista on siirtynyt alueelle naapurivaltioista Ugandakin, joka vuosi sitten vielä ei ollut tällainen pakolaisten pakopaikka, niin onkin se, jonne eniten pakolaisia siirtyy, jos katsotaan Afrikan sisäistä tilannetta. Etelä-Sudanin tilanteesta puhuttaessa ongelmana on se, että miten voidaan huomioida nämä molempien taistelevien osapuolten näkemykset, eli saada heidät vakuuttuneiksi siitä, että nyt kannattaa lopettaa. Eli nyt oikeastaan ei ole minkäänlaista halukkuutta edes lopettaa taisteluja kummallakaan puolella, vaan halutaan vain jatkaa samalla tiellä, joten poliittinen paine joka kohdistuu näihin sodan osapuoliin, sen pitäisi kasvaa. Euroopan komissio ja Juban edustuston edustaja sekä Afrikan sarven edustaja ovat olleet tässä mukana. On yritetty useampaan otteeseen välittää tämä mainitsemani viesti sodan osapuolille vielä vahvempana kuin aikaisemmin, saada heidät siis vakuuttuneiksi siitä, että he lopettavat tämän itsetuhoisen toiminnan. Ja kuten sanottu, pian järjestetään koordinointikokous, siellä ovat mukana lahjoittajat että kentän toimijat. Ja kun huomioidaan tämänhetkiset tapahtumat, niin erittäin tärkeänä voidaan pitää sitä, että kaikki puhaltavat yhteen hiileen, päällekkäisyyksiä vältetään, mutta välttäen puutteita, eli kaikki mahdollinen tuki hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Se on yksi tämän tulevan kokouksen tavoitteista. Sitten Somalia. Sielläkin on lukuisia ongelmia esillä. Edellisen kerran Somaliassa kärsittiin eläinhädästä vuonna 2011. Se johtui muun muassa vahvasta sadekaudesta ja satoja tuhansia ihmisiä kuoli ja nyt meillä on tämä paikan päällä oleva konflikti, paikan päälle ei pääse, Al-Shabaab, uusi hallitus ja kuivuus. Se vielä sitten kaiken muun lisäksi yhtenä ongelmana. Ennusteet ovat aika lailla kaksijakoiset on olemassa sellainen skenaario, että nyt odotellaan sadekautta, joka olisi tavallista parempi, ja se tarkoittaisi sitä, että enemmän rahaa tarvitaan. Se on huono, mutta vielä huonompi skenaario on se, että sadekausi jää kokonaan väliin, ja se olisi kaikista pahin vaihtoehto. No sitten on kysytty, että mitä voitaisiin tehdä ja mitä olisi voitu tehdä, jotta olisi tilanteelta voitu välttää. Jos katsotaan El Niño ja Etiopian ja Kenian toimia aikanaan, niin nyt voidaan puhua siitä, että enemmän käytetään omia varoja tilanteeseen puuttuakseen. Kenia on käyttänyt omaa budjettiaan puuttuakseen näihin ongelmiin. Jos katsotaan, mitä on tehty sitten viimeisen kerran, ainakin meillä on nyt tällainen äh, varhaisen varoituksen järjestelmä, eli hätä ei tule kuin salama kirkkaalta taivaalta. Nyt me tiedämme, että sellainen on äh, lähestymäisillään. Me tiedämme, että nyt on reagoitava ja nyt täytyy katsoa, mitä hallitukset tekevät reagoidakseen tilanteeseen, eli vastustuskykyä on lisättävä, jotta tilanne ei iskisi niin pahasti kuin voisi ajatella. Tässä näette Somaliaan liittyvät ongelmat. Baidor-nimisessä kaupungissa asuu noin 130 000 paikaltaan siirtymään joutuneita ihmisiä – Ihmiset ovat huomanneet, että sinne on saatu apua toimitettua. Mogadissusta Baidoan on saatu rekka saattueita siirrettyä. On arvioitu, että noin 40 tarkastuspistettä on tällä matkalla kohti kaupunkia ja joka tarkastuspisteessä vaaditaan niin sanottuja veroja. Elintarvikkeet tulevat perille myöhässä, jopa viikonkin myöhässä. Eli nämä vaan ovat faktoja paikan päällä, kun puhutaan ruoka-avun toimittamisesta. Sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä asiana, niin todettakoon vielä Jemenin liittyen faktoja. Si- siihen liittyen järjestetään Genevessä rinnakkainen kokous, siis tänä päivänä. Lahjoittajien kokous järjestetään Jemenin liittyen ja komission jäsen Stilianidis on itse paikalla – hän tulee ilmoittamaan komission puolelta, että maalle annetaan suurehko määrä lisää apua. Mitä tulee lapsiin, niin noin puoli miljoonaa lasta kärsii välittömästä nälänhädän vaarasta, vähän niin kuin Nigeriassakin. Ja jos Jemenistä puhutaan, niin alueelliset vaikutukset eivät ole niin suuret kuin kolmessa muussa maassa, mutta ongelmana on se, että kansainvälistä oikeutta ei noudateta ja infrastruktuuriin liittyvät ongelmat ovat suuret ja paikan päällekin on erittäin hankala päästä. No siinäpä oikeastaan kaikki. Toteaisin vain vielä lopuksi, että meillä on neljä maata, joissa nälänhätä on päällä tai uhkaa. Ja kyse on siis neljästä rinnakkaista tuhoisesta myrskystä ja siihen yritämme puuttua. Kiitoksia sitten kollega Mitsi, pääosasto Defkosta, olkaapa hyvä. Good afternoon. Kiitoksia, hyvää iltapäivää. Minulla on tällä lyhyt PowerPoint-esitys. Pyrin täydentämään sekä, sekä tätä edellistä puhujaa että häntä edeltänyttä. Tästä keskustelusta selvästi käy ilmi se, että tarvitaan uutta paradigmaa, että saadaan parempaa koordinaatiota globaalilla tasolla ja hän pyrimme Jersin ja Ekon kollegoiden kanssa – ja eh, ruokaohjelman, jonka monien kansainvälisten kumppaneiden kanssa, niin että käytäisiin teknistä keskustelua ja edistettäisiin teknistä prosesseja. Ja tästä saatiin eh, tulokseksi globaali raportti, joka julkistettiin 31. maaliskuuta. En tiedä, niin te varmasti voitte saada siitä kopioita. Lähetämme teille linkin. Paljon analyyttistä työtä tehdään eri virastojen kanssa – ja työtä on tietenkin täydennettävä poliittisen prosessin kautta. Ongelmat eivät ole ainoastaan ilmastoa koskevia, vaan myös poliittisia ongelmia ja on tärkeää, että helpotetaan poliittista vuoropuhelua, jaetaan tietoa, koordinoidaan toimintaa ja omaksutaan strategisempi lähestymistapa teknisestä prosessista lyhyesti. Jokaisessa maassa on analysoitu sitä, miten, mikä kriisiin vaikuttaa, onko se sitten ilmastosokki, El Niño muun muassa vaikutti vahvasti. Onko kyseessä poliittiset konfliktit ja levottomuudet, epidemiat, sosiotaloudelliset haavoittuvuudet ja muut markkinahäiriöt sekä lyhyt että pitkäaikaisia trendejä tarkastellaan sekä sy- varsinaisia syitä ja ja haetaan toimia, joilla voitaisiin selvi- selviytymiskykyä vahvistaa. Tämä on siis globaali raportti, en mene tässä lukuihin, koska niitä täällä mainittiin. Tässä teillä on kuva tilanteesta neljässä maassa ja tässä näkyy nämä perussyyt, jotka ovat tilanteeseen johtaneet. Aikaisemmat puhujat niistä jo puhuivatkin. Mikä nyt sitten on uutta? Selkeästi on kysyntää ja selkeästi on myös vastauksia tullut korkealta poliittiselta tasolta. Olemme pyrkineet saamaan myös Yhdysvallat ja YK mukaan ja olemme pyrkineet omaksumaan strategisemman lähestymistavan huomioiden rajoitetut resurssit. Niin, että meillä se kattava lähestymistapa ja mukana se humanitaarinen ja poliittinen puoli ja ne linkitettäisiin toihin myös paremmin dia- koordinoitaisiin varoja, kehitysrahastot, maantieteelliset rahastot, EDF, erityisrahastot, e ISCP ja humanitaariset rahat e, vuonna 2016 450, ei, 540 miljoonaa euroa käytettiin El Niño-ilmiön seuraamuksiin. Kuinka poliittinen prosessi sitten toimii paremmin? EU pyrkii saman aikaan poliittista keskustelua, jota ennaltaehkäisten ruokakriisien seuraukset, jotta voitaisiin välttää valtion heikentyminen, konfliktien kärjistyminen, turvallisuustilanteen heikentyminen ja maahanmuuttopaineet selkeästi on, on, on saatava mukaan vuoropuheluun eri kumppanit globaalisti, myös edunsaajamaat ja, ja, ja alueelliset järjestöt silloin, kun niillä on mahdollisesti vaikutuksia vakauteen ja konflikteihin pyrimme siihen, että varhaisessa vaiheessa näkisimme, mikä tilanne on, ja voisimme arvioida kriisejä ja tunnistaa hotspotteja ja mahdollisesti ennaltaehkäistä ja, ja ennakoida lyhyelle tähtäimelle, ja my, mutta, myös, mutta myös puuttua todella perimmäisiin syihin. Esimerkiksi annamme toimintamme Nigeriassa. Nigeriassa – käytimme ekorahoitusta ja, ja kansallista ja DCI-rahoitusta ja kaiken kaikkiaan 130 miljoonaa euroa. Tarkoituksena oli vahvistaa selviytymiskykyä. Paljon puhumme selviytymiskyvystä. Meidän on edistettävä elinkeinoja, maataloutta. Puhutaan kyllä siitä, kuinka Nigeria on öljyä tuottava ja volatiili maa meillä oli tässä myös raaka-aineen buumi ja nyt on selkeästi tärkeää, että Nigeria priorisoisi maataloussektoria ja tarjoaisi maaseudulla työmahdollisuuksia ja saisi aikaan taas näitä perusjulkisia palveluja ja, ja voisi parantaa maaseudulla elinkeinoja elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksia Kuinka sitten voimme rakentaa tätä selviytymiskykyä? Meillä on ennaltaehkäisevä lähestymistapa erityisesti alueilla, jotka, joilla saattaa tulla katastrofeja. Esimerkiksi otamme käyttöön ilmastonmuutos, yhteensopivia maahan, maatalouskäytäntöjä. Tämä koskee erityisesti alueita, joita vaivaa kuivuus. Ja tähän liittyy maa, maakohtainen ohjelmointi ja globaalit julkiset tuotteet. Tähän liittyy erityisesti siementen sertifiointi ja, ser- ja siemenverkostot. Sitten valmius, tässä on tärkeää. E- esimerkiksi olisi valmistauduttava hätätilanteisiin, rakennettava varastoja, siemenvarastoja, eli elintarvikevarastoja ja muita. ECOWAS on ollut tässä mukana Länsi-Afrikassa sitten maatalouden ja maaseudun monipuolistaminen pyritään myös ampuma auttamaan infrastruktuuripuolella ja e, sadonmenetystapauksissa. E, ja, ja pyritään puuttumaan alueisiin, joihin perinteisesti ei ole niin paljon kiinnitetty huomiota. Etiopia ja Kenia mainittiin silloin, kun on selkeästi tällainen maaseudun kehittämisen strategia ja maakohtaista rahoitusta ja prioritisointi, joka kohdistuu kansallisessa ohjelmassa maaseudun kehittämiseen, maatalouden kehittämiseen, on vähemmän riskejä ja vähemmän havoittuvuutta äh, äh, kuin niissä maissa, joissa näille asioille ei ole annettu prioriteettia. Kuinka sitten äh, selvityskykyä vahvistetaan esimerkiksi avoimissa konfliktitilanteissa? Meillä on tämä Keski-Afrikan tasavallan selviytymiskyky, kassa. Siellä on FAO ja kansalaisjärjestöt mukana ja sitten meillä on myös siemen äh, äh, äh, ja kalujako esimerkiksi Somaliassa ja joustavia sosiaalisia siirtoja, kuten Verdessä ja useita ohjelmia Nigeriassa ja Norsulurannikolla – koskien tällaista arvoketjua lähestymistapaa. Paljon mahdollisuuksia on toimia selviytymiskyvyn vahvistamiskyvyn eteen eri tyyppisten elinkeinojen edistämistä ja muotoistamisen avulla. Niin että saadaan luotua pitkän aikavälin elinkeinoja. Teemme yhteistyötä Ekon ja ulkosuhdehallinnon kanssa ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan katsomaan tätä globaalia raportteja, siihen tehtyjä päivityksiä, joita tehdään neljännesvuosittain ja näin voimme vastata ennaltaehkäisevimmin ja myös luoda poliittista vuoropuhelua aina kun se on vain on mahdollista, jotta voitaisiin vahvistaa maaseudun ihmisten selviytymiskykyä. Okay, well, thank you very much. Paljon kiitoksia näistä alustuksista. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Enrique Guerrero. Enrique, olepa hyvä. Stress. Kiitoksia kaikille kolmelle asiantuntijalle, jotka kertoivat tästä hyvin dramaattisesta tilanteesta näissä neljässä maassa. Täällähän jo todettiin, että itse asiassa kyseessä on neljä täydellistä myrskyä, jotka ovat johtaneet johtamassa siihen, että kymmenetkin miljoonat ihmiset ovat joutumassa tilanteeseen, jossa juuri, juuri pysytään hengissä. Sanottiin täällä, että vuodesta 2011 alkaen ei ole virallisesti puhuttu nälänhädästä missään. Tällaista tilannetta ei ole julkistettu, mutta totta on, että tilanne, joka vallitsi ennen nälänhätän julistamista, oli jo merkittävään kokoinen kriisi. Miljoonat ihmiset joutuivat siirtymään – ja oli hyvin vaikea saada ruokaa mistään ja elinolosuhteet olivat todella hirvittävät. Kuten täällä on todettu, silloin kun kaikki riippuu siitä, sataako vai eikö sada. Ja jos hyväksytään, että tämä on aika huono tilanne, koska, koska vielä huonomminkin voisi käydä nimittäin niin, että ei ollenkaan sataisi, niin kyllähän silloin selviytymiskyvystä on puutetta kaikilla näillä alueilla niin, että siellä voitaisiin ennaltaehkäistä ja puuttua hätätilanteisiin ja kriiseihin. Tänä aamuna itse asiassa tässä valiokunnassa äänestimme tämän valiokunnan kannasta koskien komission tiedonantoa, joka käsittelee selviytymiskykyä ja sitä, kuinka voitaisiin toimia niin, ettei oltaisi riippuvaisia ainoastaan luonnon ilmiöistä, että voitaisiin kriisitilanteisiin paremmin puuttua. Mutta näiden kolmen puheenvuorojen aikana tuli sitäkin selvemmäksi se, että, että se seikka, joka nämä kriisit käynnistää, on inhimillinen. Se ei ole luonnollinen luonnosta johtuva syy. Se ei johdu siitä, että El Niño-ilmiö oli tänä vuonna tai että oli kuivuutta tänä vuonna, vaan kyseessä ovat maat tai alueet, joissa on vuosikaudet oltu konfliktien kourissa ja sitä varten ihmiset ovat joutuneet siirtymään, niin se on estänyt taloudellisen toiminnan, joilla ihmiset olisivat voineet pärjätä ja kaiken lisäksi siellä rikotaan ihmisoikeuksia ja kaikenlaisia muitakin ikäviä olosuhteita tähän liittyy. Tämä kaikki johtaa siihen, että että kun nyt meidän on toki annettava merkittävämmällä tavalla varoja, mutta samanaikaisesti meidän olisi saatava aikaan parempaa, tehokkaampaa poliittista vuoropuhelua niin, että voisimme helpottaa näitä aseellisia konflikteja. Ja jotta päästäisiin siihen, että humanitaarinen apu saavuttaisi nämä konfliktialueet. Kuinka siis voisimme ensinnäkin vähentää konflikteja? Kuinka voisimme toisaalta var, väl, varmistaa sen, että konfliktialueilla väestö saisi humanitaarista apua? Nämä ovat poliittisia toimia, eivät nämä ole sellaisia toimia, jotka edellyttäisivät mitään taloudellisia varoja, vaan kyllä nämä ovat pääsääntöisesti poliittisia toimia, joita Euroopan unionin olisi tehtävä kokonaisuudessaan, ja sitten ne Euroopan unionin jäsenmaat, jotka eri syistä ovat jollakin tavalla mukana ja joilla on jotakin sanottavaa niille maille eri syistä, niiden maiden kanssa, joissa ne, tällaisia kriisejä siis tapahtuu. Vielä lopuksi kaksi kysymystä. Yksi niistä koska sitä, että meille sanottiin, että se tuolla Geneven konferenssissa Euroopan unioni ja komissaari Stylianides tulee suteutumaan merkittävämpään apuun. Haluaisin tietää, onko meillä lisätietoja siitä, mitä muut lahjoittajatahot tulevat tekemään, onko näkymiä siitä, että merkittävällä tavalla rahoitusosuudet lisääntyisivät näihin kriiseihin puuttumiseksi. Sitten täällä on myös todettu, ellei muista väärin, seitsemässä kahdeksassa unionin maassa on vastattu niihin sitoumuksiin, jotka aikanaan tehtiin. Voisimmekohan me jollakin tavalla tässä valiokunnassa ajatella, että tehtäisiin jonkinlainen aloite tai esitettäisiin kysymys, niin kuin olemme aikaisemmin tehneet parlamentin täysistunnoissa, mutta jollakin tavalla meidän olisi vaadittavaa sitä, että ne Euroopan unionin valtiot, jotka aikanaan ovat sitoutuneet lahjoittamaan varoja näiden kriisien e, lieventämiseksi, että ne todella pitäisivät kiinni näistä sitoumuksistaan. En nyt halua puhua näistä maista konkreettisesti ja nimetä niitä, mutta ne, jotka täällä mainittiin, niin oman maani ei ole mukana. Ja jos on kuitenkin euroalueen neljänneksi suurin talous, ja sillä on merkittävä, se on merkittävä talousalue, ja, ja, ja varmastikin, mikäli hallitus olisi toinen, se voisi merkittävämmin muuttua näiden, merkittävämmin puuttua näiden henkilöiden tilanteen helpottamiseen. Onko Maria Hoibu? Paljon kiitoksia. Seuraavana Maria Hoibu. Olepa hyvä. Dank, herzlichen Dank auch für... Kiitos ja kiitos myös erittäin hyvistä ja tärkeistä tiedoista. Eko-pääosastoa kiittäisin ensin nopeasta reaktioinnista, nopeista maksatuksista. Niin, Odotan hetken. <laughs> Eh, sorry. Ekopääosastoa kiittäisin nopeista maksuista, kun tässä on suuri nälkäkriisi. Niin, se tulkkaus on nyt. Niin hyvä nähdä, että humanitaarisessa avussa voidaan Eurooppaan luottaa. Ja kaikki tiedämme tietysti, että että kriisit Sahelin alueella ja Afrikan sarvessa ovat toistuva ilmiö. Valitettavasti täytyy sanoa, että näin käy yhä uudestaan. Annetaanko sitten tärkeää apua Euroopasta, mutta täytyy sen lisäksi myös kysyä syiden perään, että miksi aina tulee näitä pullonkauluja elintarviketoimituksissa. Analyytikot varmaan tässä salissakin voimme olla samaa mieltä siitä, että ei ole pelkästään luonnonkatastrofeja. Tietysti on myös kuivuuksia, ja, mutta varsinainen syy ei ole luonnonkatastrofit, vaan se on poliittinen katastrofi. Mainittiin se, että ne ovat ihmisen aiheuttamia kriisiä ja syystä sitten Somaliassa, Etelä-Sudanissa on vallanpitäjiä, korruptoituneita hallituksia, jotka eivät oikeastaan huolehdi siitä, mitä siellä väestölle tapahtuu Etiopiassa. Itse asiassa on potentiaali hedelmällistä maata, joissa on tarpeeksi sadetta, mutta ei oikeastaan ole mitään varsinaista demokratiaa pitäjät voivat lähteä siitä, että etteivät joudu tilivelvollisuuteen, että kansainvälinen yhteisö ei tule väliin ja siellä on varaa antaa väestön nähdä nälkää ja että äh, tarpeellista rahaa ja tukea ei laiteta maatalouteen, vaan sitä lyödään laimin siellä. Mutta vaan maataloudesta elintarvikkeet tulevat ja haluaisin kyllä kysyä teiltä, että Onko komissio tyytyväinen maatalousalan yhteistyöhön? Tehän kerroitte, mitä kaikkea tarvitaan, jotta saadaan ihmisiin, mitä kaikkea tarvitaan, jotta väestö pystytään ruokkimaan. Mutta oletteko todellakin tyytyväinen yhteistyöhön? Miten se toimii? Miten komissiona voit vaikuttaa näihin maihin, että viiden vuoden päästä ei taas näiden laimin lyötyjen vallanpitäjien kanssa jouduta keskustelemaan, kun on taas nälkäkriisi. Puhuitte sietokyvystä, kriisin sietokyvystä, kuvasitte siinä poliittista tilannetta, mutta entäs sitten maatalouden itsensä kriisin sietokyky, viljelymenetelmät, miten, missä määrin maatalouden ympäristötoimia tuotaan, koska kokemuksestahan me tiedämme, että ne ovat sietokykyisempiä kuin teolliset menetelmät. Tämä on yksi osa joka minua kovasti kiinnostaisi. Sitten minua kiinnostaisi myös kuulla teiltä, herra Miitsi, että miten realistisina pidätte itse asiassa sitä, että maatalous tai miten Agrifaa voisi toimia – niin, ettei tule nälkäkriisiä, vaan eikö tällä yhteistyöllä tuota nyt niitä vallanpitäjiä, jotka nyt ja aiempina vuosina ovat epäonnistuneet tässä ja ehkäpä vielä yleisluonteinen kysymys more for more lähestymistavan puitteissa, jos EU, se koskee siis EUn puolelta näitä kauttakulkuja lähtömaita, riippumatta ovatko autoritaarisia ja demokraattisia, niin saavat varoita EUlta. Ja muun muassa ulkoisesta investointisuunnitelmasta Junckerilta. Ja siellä on temaattinen investointiikkuna maataloudelle agrifaisiis ja tässä, tähän liittyykin kysymykseni maissa kuten Sudan, niin saadaanko sillä todellakin yksityisiä sijoittajia sinne maatalouteen vai, vai tuetaanko sillä vain vallanpitäjiä siellä? Miten tässä meneteltäisiin? Ja mehän tiedämme muuten uudesta elintarviketurvallisuuden allianssista, että että investoinnit eivät mene oikeastaan pk-yrityksille, vaan edunsaajat ovat suuria konserneja. Ja onko tässä samanlainen huoli? Arvioinut tästä minua kiinnostaisi. Muuten tästä uudesta allianssista, niin siellä, siitähän on puhuttu kahdenvälisestikin noin kolme kuukautta sitten oli kahdenvälisiä keskusteluja ja halusitte silloin minulle antaa minulle kirjallisesti uudesta allianssista joitakin tietoja. Valitettavasti en ole niitä vielä saanut. Eli kyse oli siitä, että voisitte nämä tiedot vielä välittää Jos näitä tietoja nyt voitaisiin vielä saada, niin se ilahduttaisi kyllä kovasti. Oikein paljon kiitoksia. Tässä on monia kysymyksiä. Toden totta, jos me haluamme puuttua tähän, niin suurpi kysymyksiin on puututtava. Nobet, Joachim Zeller seuraavina. Niin, minäkin haluaisin vielä kiittää teitä näistä valitettavasti karmaisivista selvityksistä. Ja Nämähän ovat ihmisten aiheuttamia. Nyt herää kysymys, että miten me puutumme tilanteeseen. Tietenkin meidän täytyy auttaa ihmisiä enenevässä määrin. Euroopan unionihan mielestäni toimii tällä saralla oikein hyvin. Nigeriaan liittyvä kysymys. Kun puhuttiin näistä neljästä maasta, niin Nigeria liittyvä analyysi niin on toisenlainen kuin mitä te sanotte näissä kolmessa muussa maassa on sisällissota vallalla. En halua vähätellä Boko Haramin aiheuttamia ongelmia, mutta mielestäni tässä nyt on päästy eteenpäin. Hallitus on muuttunut ja vaihtunut Nigeriassa ja uusi hallitus on ponnekkaasti pyrkinyt vähentämään Boko Haramin vaikutuksia. Nämä yhteiset sotilasvoimat ovat käytössä raja-alueillahan Chadin, Kamerunin ja Nigerin vastaisella rajalla ja myöskin Koillis-Nigeriassa tämä yksikö toimii. Ja minä ja kollega Zeller kävimme keskustelemassa näiden yhteisten joukkojen edustajien kanssa ja keskustelut mielestämme vakuuttivat meidät siitä, että Boko Haramin toiminta-aluetta pienennetään jatkuvasti, eli se ei voi toimia enää niin vahvasti pyrkiessään alistamaan ihmisiä. Joten nyt kysyisinkin, että eikö Nigerian tilanne ole pikkuhiljaa menossa parempaan suuntaan verrattuna Somalian, Jemenin ja Etelä-Sudanin kriisipesäkkeisiin? Ja missä määrin tällaisen suhteellisen rikkaan maan, maan vastuullisia toimia voidaan vetää edes vastuuseen. Kyseisessä maassahan on omiakin öljyvarantoja tarjolla. Kiitoksia. Siellä. Joachim Zeller seuraavana. Kiitos ja kiitos myös alustajille ja kiitos näistä tiedoista. Saumattomasti voin yhtyä siihen, mitä edelliset kollegat jo sanoivatkin. Tilanne erityisesti näissä neljässä maassa, mutta koko alueellakin, mitä tulee poliittiseen ulottuvuuteen, niin tässä ei mikään demokraattinen korupuhe enää auta. Ja avulla on enää rajallinen vaikutus monilla alueilla, joissa on sisäisesti siirtymään joutuneita, siis joiden on kotimaassa täytynyt lähteä pakolaisiksi tai jopa rajojen yli, että heitä ei enää edes saavuteta. Norbert, kun mainitsin Nigerian, niin siellä konfliktina ei ole pitkään enää ollut Boko on nyt suuria odotuksia presidenttiin asetettu, joka vain osittain on pystynyt täyttämään, kun hänkin on sairas ollut. Oli monta viikkoa poissa ja neuvotteluista Lontoossa. Siellä on osittain niin, että sinne menee pelloille eri heimojen karjaa ja siitä tulee konflikteja. Aina tulee kysymys esille siitä, että missä määrin valtio tai ne, jotka valtuus, valtiosta vastuuta kantavat, niin miten pitkälle ne vastuunsa kantavat. Nämä sotaherrat Etelä-Sudanissa elävät sodasta, Wallots, ja heillä on villansa Nairobissa, Jemenissä on sotarikoksia taas joita Saudi-Arabian joukot harjoittavat, joita voidaan verrata ihan Syyriaankin, mutta kahdella mittatikulla mitataan ja samoja asioita. Jos kansainvälinen yhteisö ja myöskin YK eivät nyt lopulta ota tiukempaa kantaa ja nimeä syyllisiä toisaalta ja toisaalta siellä – missä muilla paikoilla on poliittisesti toimittu sanktioilla, ja jos ei olla valmiita sitä tekemään, niin joitakin mahdollisuuksia meillähän oli, olisi tiettyjen henkilöiden osalta. Myöskin saattaa henkilökohtaiseen vastuuseen, jotka tästä surkeudesta ovat vastuussa. Jos näin ei tehdä, niin paljon ei muutu. Minulla, minä olen moneen otteeseen pystynyt, tai minulla on ollut mahdollisuus vierailla ne täälläkin mainituissa maissa. Jos poliittisesti ja hallinnollisesti siellä olisi edes osittain rauhanomaista ja oloa ja hyvää hallintoa, niin voitaisiin väestöä ruokkia paljon enemmän. Jos vielä saataisiin moderneja varastointimenetelmiä siellä, elintarvikeylijäämillä, jos niitä tulee esille joskus. jos tulee vaikka parempi sato. Ja sitten kun on hätätilanne, niin sitten niitä puuttuu, kun parempien satojen aikana ei saatu varastoon. Tällähän on raamattulisia ulottuvuuksia, kun ajatellaan Egyptiä ja Joosefia. Silloin tämä oli jo kysymys esillä. Tästä syystä ajattelin, että siellä missä voidaan, saavuttaa hätää kärsivinen siellä, niin pitäisikin tehdä, mutta ei pitäisi eh, sortua siihen illuusioon, että tähän asti harjoitetulla menettelyillä, siis kun koko Sahelissa ja sitten Arabian niemimaalla etelässä on ja tämä surkea tilanne, että tällä tavalla se pystyttäisiin ratkaisemaan. Tässä vaaditaan ihan toisia asioita myöskin ulkopolitiikan osalta, eikä pelkästään Euroopan unionin puolelta yhtäältä täytyy antaa kunnollisia kannusteita, vaan myös YK täytyy vaatia, että se nyt näyttää kyntensä lopulta. Ei pelkästään ilman se huolta, vaan myös ryhtyy toimeen. Jos turvanne, siis jos joulukuussa käsitellään turvaneuvostossa asevientiä, aseviennin lopettamista Etelä-Sudaniin, ja jos se ei saanut mitään enemmistöä, niin kyllä silloin kansainvälinen valtioiden yhteisö on osasyyllinen siihen, mitä siellä tapahtuu. Ja mehän tiedämme, että mistä, ainakin osittain mistä aseita tulevat. Siellä on valtioita, jotka saavat, e-, elävät EU-tuillakin Itä-Euroopassa. Kyllä asiayhteys pitäisi ottaa tämäkin esille, että kantaisimme ihan eri tavalla vastuuta kuin tähän mennessä. Thank you. And Anni Liitz. Paljon kiitoksia. Arne Liitz seuraavana. Lining up on what... Um... Niin, oikeastaan vain yhdyn siihen, mitä edustaja Seela juuri sanoi Onko teidän puolelta tullut mitään ehdotuksia koskien sitä, millä tavalla Euroopan parlamentin pitäisi toimia näissä hätätilanteissa, kun katsotaan näitä eri poliittisia alueita, mainitsitte ulkopolitiikka, mutta ehkä myös kauppa tai muuta se, jotka tulivat esiin tutkimuksissa, niin joista voisi olla apua, niin että annettaisiin merkkejä paremmasta yhteistyöhenkistä tuesta. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, paitsi Cecil, olepas hyvä. Eh, grazie. Kiitoksia. Tämä keskustelu on ollut hyvin kiinnostava koskien Ravitsemusta, koskien näitä neljä maata erityisesti, jotka täällä on mainittu. Haluaisin hetken kiinnittää huomionne myös niihin tärkeimpiin syihin, jotka johtavat tähän tilanteeseen ja puutteisiin ja myös tähän katastrofaalisen tilanteeseen, jossa monissa maissa ollaan. Ensinnäkin luonnonkatastrofit on totta, että meidän pitäisi antaa poliittinen ja taloudellinen vastaus näihin. Toisaalta olisi myös otettava huomioon poliittinen puoli – me monissa näissä maissa on sellainen tilanne, että kun näitä katsotaan, niin näissä maissa ei ole mitään poliittista vakautta, ei mitään poliittista rauhaa, joten aivan ensimmäiseksi olisi panostettavaa rau- rauhaan saattamisen toimien puolesta, kun näiden maiden kanssa keskustelemme ja teemme sopimuksia, yhteistyösopimuksia maiden kanssa, joissa ei vallitse rauha ja jossa oikeastaan emme tiedä, päätyvätkö varat todella väestön käyttöön, e, niin emmehän me tämän, näin auta kyseistä maata pääsemään eteenpäin ja yli niistä vaikeuksista, jossa se on. Varmaankin hyvin pieni määrä päätyy tarvitseville ihmisille ja suurin osa hallitsijoiden taskuihin. Joten meidän olisi pohdittava enemmän näitä rauhanpakottamispolitiikkoita ja sitten toinen asia koskee varmasti valtioiden vahvistamista. On monia maita tässä näin, Somalian, Etelä-Sudanin, Jemenin, ja yhdessä viimeisimmistä tapaamista pyysin tiivistä työtä, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää Jemenin tilanne, mutta suurin osa jemeniläistä päättyvät Afrikan sarveen ja sieltä monet pakenevat eivät kuiten, eivät todellakaan pysty jäämään Jemeniin, vai päätyvät Djiboutiin. Meidän olisi pyrittävä auttamaan näitä pääsemään tästä kriisistä, kun valtioita ei ole olemassa tai kun valtio on hyvin heikko, eikä sillä ole sellaisia rakenteita, joiden kautta voitaisiin tehdä uudistuksia kentällä, niin uskon, että tarvittaisiin ohjelmia, joilla investoittaisiin hyvään hallintoon, instituutioihin. Tämä on aivan keskeisen tärkeä. Keski-Afrikan tasavallassa esimerkiksi ilman valtiota, ilman valtion vahvistamista, kaikki muu on aivan turhaa, koska emme tiedä kuka edes on vastapuolemme, kun varoja halutaan antaa. Sitten tämä selviytymiskyky, niin että voitaisiin tehdä suoraan työtä paikallisväestön kanssa, tämä olisi tärkeää. On olemassa hajautettua kehitystoimintaa, toimintaa, joka jossa mennään suoraan yhteyteen väestön kanssa ja näin harpataan kokonaan keskushallinnon valtarakenteet. Kun monet aputyypit menevät keskushallinnon kautta, niin ne harvoin päätyvät ruohonjuuritasolla. Tässä tämän tätä hajautettua apua voidaan antaa ihan kaupunkikohtaisesti ja aluekohtaisesti ja näin voitaisiin auttaa väestöä ja voitaisiin myös hyödyntää hyviä käytänteitä väestön keskuudessa. Olisi myös tärkeää, että, että olisi tällaisia yrittäjyysohjelmia, paikallisia yrittäjyysohjelmia, että koulutettaisiin nuoria. Nämä ovat kaikki selvityskykyä edistäviä toimia, joiden kautta väestö itse auttaa itään ulos tästä kriisistä – epäviralliseen talouteen kuuluvat henkilöt ovat naisia ja nuoria, joilla on kyllä kykyä, mutta heillä ei ole rakenteita, jotka heitä tukisivat, osuuskuntia tai muita, niin että nämä, tämän tapaiset henkilöt voisivat päästä eh, enemmän vahvistamaan selviytymiskykyä. Kiitos. Thank you. Well, we started our meeting with one... Kiitos. Aloitimme yhden jäsenen kokoonpanolla ja nyt täällä on enemmän paikalla ja aikataulukaan ei enää pidä, mutta on tämä tärkeä asia, kuten kaikki tietävät. Monet kysymykset ovat tulleet esille. Jos voisitte vastata lyhyesti ytimekkäästi sillä, me olemme nyt jo aika lailla jälkijunassa. Liian vähän aikaa varattiin kyllä tätä keskustelua varten, joten olkaapas hyvä. A number of the questions, uh, monet, uh, humanitarian and also what... monet kysymykset tähän liittyvät siihen, mitä tehdään maan pidemmän aikavälin kehityksen hyväksi. Mitä tulee nykyisiin kriiseihin, niin täytyy muistaa, että me olemme tehneet tiivistä yhteistyötä DEFCOn kanssa. 14 maata on tunnistettu tällä humanitaarisella kehitysyhteistyölinkillä. Mitä tulee Jemenin liittyviin lahjoituksiin, niin paraikaa järjestetään aiheeseen liittyvä kokous. En voi tiedä, tietää tässä vaiheessa, onko lisää varoja tarjolla, paitsi mitä komissio, komissaariin Stylianidiksen toimesta tulee lupaamaan. Eli me kyllä teemme eri kriiseihin liittyen pääosastojen välillä tiivistä yhteistyötä. Näihin lahjoituksiin ja rahoihin, kuinka paljon rahaa on käytetty, seuraammeko tilanteen kehittymistä. Oikeastaan eilen vai toissa päivänä, kun se oli, niin saimme tuloksia virallisesta kehitysavusta. Humanitaarisen ja kehitysyhteistyön varojen lisäyksestä voidaan puhua, siis kokonaisuudessaan mutta näissä kolmen maassa, varsinkin Afrikassa, niin laskusuuntaus on havaittavissa. Kyse ei ole vain tästä kokonaissummasta ODAn puolesta, vaan minne näitä varoja käytännössä ohjataan. Mitä sitten Nigeriassa tapahtuu ja ovatko, onko tilanne parantumassa – No, me olemme ainakin nähneet, että itsemurhaiskujen määrä on lisääntynyt ja on harmillista, että yhä nuoremmat, jopa 7-8-vuotiaat lähetetään pommeineen markkinoille mukaammas toimittamaan jotain lähetystä ja sitten etälaukaisemen avulla räjäytetään sitten tämä pommi. Sen verran voin sanoa, että tilanne on hyvin ennakoimaton. Vaikea aavistaa ennakota, mitä tapahtuu tällä alueella ja Chadjärven alueella. Eli tilanne on hyvinkin mutkikas. Mitä taas poliittisiin vaikutteisiin tulee, niin tämä liittyy kysymykseen, että mitä parlamentti voisi tehdä suhteessa näihin maihin – AKT-EU parlamentaarisen yhteiskokouksen yhteydessähän te keskustelette edustajien kanssa. Joskus on kyse vain siitä, ettei tunnusteta, mitä tietyllä alueella tapahtuu, tai ei tunnusteta, mitä, miten jotkut vähemmistöt kärsivät tai poliittiset asiat ovat toteutuneet näitä asioita voitaisiin näissä yhteyskokouksissa voitaisiin ottaa esille. Nigerian tilanteeseen liittyen tilanne on selvä, eli mistä se kenkä puristaa. Kyse on poliittisesta tekijästä. Olen samaa mieltä sen suhteen, että poliittista vakautta ei ole tarpeeksi ja siihen pitäisi panostaa, mutta eri maissa eletään eri aikoja. Jos katsotaan Somalia, siellä on valittu juuri uusi hallitus. Sehän on jo sinänsä askel oikeaan suuntaan, mutta kyse on pitkästä prosessista ennen kuin voidaan puhua poliittisesti normaalista tilanteesta. Siinäpä kaikki omalta osaltani, jotta kollegoillekin riittää vielä vastausaikaa. Uh, Kiitos vastatakseni pääasiassa Rova Holven kysymykseen. Maatalousyhteistyö, elintarviketurvallisuus. Selvästikin nykyinen tilanne on erilainen kuin Lakilassa, jossa oli paljon mobilisaatiota, saatiin varoja irrotettua. Nyt tilanne on vähän eri. Nyt on sellainen rakenne avunantajissa, joka on aika erilainen kuin 70 vuotta sitten. Niin paljon kuin mahdollista yritetään jatkaa sitä, että viedään eteenpäin toimintaohjelmaa, jossa maatalous- ja elintarviketurvallisuus on kehitysavun keskiössä, mutta jolla on myös alueellisia kerrannaisvaikutuksia. Jos vakautta ei yhdessä maassa ole, niin sillä on negatiivisia vaikutuksia, niin sitten ei voi olla alueellakaan vakautta. Ja sen vuoksi mainitsin ECOVAS elintarvike reserve, food reserve tapauksen Kyllä tarvitaan kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa. Maatalous ja turvallisuutta ei voida saada aikaan, ellei ole poliittista ja alueellista vakautta. Alueellinen integraatio, kaupan integraatio, kokonaisvaltaisempi lähestymistapa. Jopa siinä mielessä, miten parlamentti ja miten me toimimme. Monialaisuutta tarvitaan erityisesti, kun tilanne on monimutkaisempi, eikä kyse ole pelkästään luonnonkatastrofeista. Niin paljon kuin mahdollista, niin yritetään saada liikkeelle kaikenlaisia investointeja, pelkästään julkista, vaan myös yksityistä, äh, osallistavaa luonteeltaan. Rova Holbrich voi vakuuttaa, että saatte kirjallisen vastauksen, johon kuuluu tietoja uudesta liittoumasta New Alliance, ja tiedätte, että yritämme mahdollisimman paljon ottaa mukaan – yksityistä yrittäjyyttä. Siitä tulee myös eh, G7-työryhmä Chavar Mean aloitteeseen liittyen tulevina viikkoina toukokuun lopussa. Ja siellä myös turvallisuus on kohteena. Ja tällä viikolla mennään sitten Berliiniinkin, jossa Saksan G20-hallitus yrittää saada toteutettua Berliinin peruskirjaa, joka koskee sitä, että miten maaseutuilla saadaan nuoriso mukaan äh, kaikkeen mukaan lukien osallistuviin, osallistuviin liiketoimintahankkeisiin ja äh, infrastruktuurihankkeisiin. G7, G20 ja monikeskeistä lähestymistapaa kaikkia pyritään ottamaan mukaan yhteistyön parantamiseen. Vapaaehtoiset äh, suuntaviivat maanhankinnasta. FAOn kanssa lähdetään myöskin toimintaan. kun vietetään 15-vuotisjuhlavuotta. Monin tapaustutkimuksin eh, siis se on Roomassa lokakuussa vapaaehtoisten ohjeiden suuntaviivojen vuosipäivä, vuosi, juhlavuosi. Siis tarvitaan kattavaa, osallistavaa maatalouspolitiikkaa ja joka on hajautettua, jossa on myös viljelyiden järjestöillä oma roolinsa, mukaan lukien liiketoimintamallit ja mahdollisimman paljon yritetään ja onkin viljelyjärjestöjä paljon avustettu. Ja tässä on hajautettu lähestymistavan antamisemme, mutta jos ei ole huipulla poliittisia rakenteita toiminnassa, jos ei ole sisäministeriöiden koordinaatiota, jossa maatalousministeri puhuu valtiovarainministeriölle, niin sitten ei saada sitoutumista asiaan ja vaikutuksia. Jossa on kansleri, pääministerin rooli, joka myös voimaannuttaa maatalousministeriä ja lähestymistapa on hajautettu, niin silloin saadaan parempi menestys ja silloin voidaan saada hyviä esimerkkejä siitä, että miten asioita menee eteenpäin, missä politiikka on aktiivista ja missä viljelyiden järjestöjen rooli, olkoon se sitten vaikka alkuvaiheessa, niin sillä on oma vaikutuksensa. Ja selkeästikin yritämme mahdollisimman paljon viedä eteenpäin toimintaohjelmaa niin, että otetaan huomioon arkaluontoiset asiat eh, elintarviketurvallisuudessa ja maataloudessa. Briefly wanted to... Kiitoksia. Halusin vain lyhyesti käsitellä tätä avun tehokkuutta. Tämä on aihe, joka on varsin tärkeä kaikille, myös eh, lahjoittajamaiden enemmistölle. Se, mitä tässä pyrimme yhdessä tekemään eri kumppaneiden kanssa tämän uuden komitean kautta, joka on YK on pääsihteeristön tasolla perustettu eri paikassa. Todella pyritään puuttumaan näihin pullonkaulatilanteisiin, lisäämme tehokkuuttamme ja yritämme näyttää, että tietenkin tämä, nämä varat, jotka on luvattu, että ne päätyisivät ihmisille, tämähän on tavoite. Siinä on eri tapoja toimia. Jotkut teistä mainitsivat esimerkiksi yksityisen sektorin sitoutumisen. Tätä mekin olemme pyytäneet, että, että yksityinen sektori olisi sitoutuneempi, mutta tämä on vain yksi mahdollinen vastaus, joita pyrimme lahjoittajien ja muiden kanssa järjestämään, kun katsotaan humanitaarista vastausta niin me todella toimimme aktiivisesti monissa maissa ja pyrimme saamaan varat mahdollisimman lähelle näitä yhteisöjä itseään. Eli voitte kyllä olla varmoja siitä, että, että ponnistelemme sen eteen, että näin todella kävisi. Sitten vielä yksi asia. Mitä te voisitte tehdä? No varmasti kaikki oikeastaan olette jo tekemässä sitä ja sanoneetkin, mitä voitte tehdä. Viimeisen vuoden aikana olemme nähneet useita päätösohjelmia, joita parlamentti on antanut ja kuinka olette painostaneet jäsenvaltioita koskien näitä, näiden maiden tilannetta ja sitä, mitä siellä pitäisi tapahtua. Kuten sanoimme, on saatava konflikti loppumaan ja on varmistettava avun pääsy paikalle, kun meillä on ryhmittymiä, jotka ovat aluetta hallinnoimissa, niin niin, niin me emme varmaankaan saa apua perille, mutta meidän on tehtävä työtä sen eteen, että se kuitenkin onnistuisi. Lopuksi vielä yksi asia. Kun pääsihteeri varoitti tästä aiheesta, niin oli kyllä riittävän varhainen vaihe. Haluaisin tästä muistuttaa vuonna 2011, kun Somaliassa julistettiin nälänhätätilanne, 200 000 ihmistä oli jo kuollut. Tätä me emme nyt halua. Olemme nyt neljässä osassa siitä, mitä tarvitaan. Koko ajan pyydämme lisää rahaa ja tämä on aika, aika rankkaa työtä, mutta me, meidän on siihen päästävä ja me tarvitsemme myös teidän kaiken te, sen poliittisen paineen, mitä te voitte saada aikaan omiin maiden kautta. Nämä ovat erilaisia, nämä ne, kaikki neljä maata, niillä on samoja ongelmia, mutta ne ovat erilaisia maita ja meidän on kohdeltava niitä eri tavalla. On useita EU-jäsenvaltioita, jotka ovat sitoutuneita toimimaan ja auttamaan näissä neuvotteluissa. Ja me luotamme näihin maihin ja luotamme tähän parlamenttiin instituutiona myös. Kiitoksia. Um, thank, thank you very much. kiitoksia. Niin. Surkea kuva. Nämä kuvat vain toistuvat toistumistaan. Syynä ovat yleensä ihmiset itsessään. Mm Joskus ilmasto, ninjo ja muut ovat vaikuttaneet tähän. Kiitokset tekemästänne työstä aiheen parissa. Mikäli tarvitsette apua rahoituksen houkuttelemiseksi ja AKT-EU-kokouksessa asian esille ottamiseksi. Ehkäpä siellä voidaan kysyä, että miksi näin voi tapahtua Nigeriassa – Boko Haram tilanne on tietenkin hankala, mutta ainakin se voitaisiin ottaa esille, jottei se lakaista maton alle. Niin kesäkuussa, kun se AKT-EU-huippukokous järjestetään, joten eiköhän siellä voitaisiin asiaa käsitellä. Ai olette jo tehnyt jotain siihen suuntaan? From the affected countries. Niin onhan meillä jo vastauksikin. Usein nämä kumppanit näissä maissa eivät kuitenkaan halua keskustella meidän kanssamme. Tämä on ongelma. But, yeah but I think it, it's not something... To... Niin. Tiedän, että aikanaan jotkut luulivat, että heitä pidettiin köyhinä, mutta on parempi vain tunnustaa, että on köyhä ja saada jonkinlaista apua kuin että olla köyhä ja kärsiä siitä sitten loppuikänsä. Oikein paljon kiitoksia vierailemme. No, um, okay, colleagues, we can, we're late starting our next item. No niin, arvokollegat, olemme jo myöhässä. Siirrytäänpä seuraavaan asiaan. Vieraat vaihtuvat. No, hetken tauko. Tärkeä keskustelu on tulossa. Okay, colleagues. Niin, hyvät kollegat. Siirrytäänpä esityslistan kohtaan 17, erittäin tärkeä aihe. Tähän liittyen on teitä tehty tutkimus ja myöskin kollega Jimenez Becerrilin mietintö – aiheesta on tarjolla. Kyse on kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventuminen kehitysmaissa. Me tiedämme oikein hyvin, me olemme keskustelleet monien kumppanimaiden edustajien kanssa, jotka sanoivat, että aikanaan demokraatia levisi, äh, vaaleja järjestettiin, mutta nyt on tullut takapakkia ihmisoikeuksien saralla ja kansalaisyhteiskuntajärjestöjen saralla hyvinkin monissa kehitysmaissa. Niin, mietintö on siis työn alla, kollega Peseril on vastuuesittelijä ja ihmisoikeusalivaliokunta on 54 artiklan mukaisesti myöskin vastuuvaliokunta tutkimus teetettiin, jotta selviäisi, mikä on tämänhetkinen tilanne. Kolme vierasta on Richard Young, vanhempi tutkija. Hän on Carnegie Europein vanhempi tutkija ja Warwickin yliopiston professori. Sitten Osa Tomasson Concordi ja sekä Rosario Bento Pais, komission kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto. Hän on siellä yksikön päällikkönä. Minun täytyy valitettavasti lähteä viideltä toiseen kokoukseen. Kollega Väyrynen ottaa sitten puheenjohtajan Nuijan vastaan. Nyt on aika lailla mahdoton tehtävä hänelle jäänyt, että pitäisi vielä ajallaan lopettaa kokous. Nyt olemme jo puolisen tuntia myöhässä. Aamupäivällä tilanne oleva toisenlainen, pyydän anteeksi, mutta tämä on tärkeä aihe ja sille on varattava riittävästi käsittelyaikaa. Kollega Jans ensin hän kertoo meille oman näkemyksensä tästä kaventuneesta toimintamahdollisuuksien tilanteesta kehitysmaissa. Olkaapa hyvä. Uh, describes how, uh, restrictions against... Niin, kertomuksessani käsitellään uh, tätä tilannetta ja todetaan, että maailmassa kansallisjärjestöjen, kansallisyhteiskunnan toimintamahdollisuudet kutistuvat ja tämä on hyvin hälyttävää ja tämä tendenssi myös tiivistyy. Euroopan unionilla on uusia poli- toimintapoliittisia aloitteita ja tähän pahenevaan ongelmaan pyritään näin puuttumaan. Minä pyrin tässä äh, tarkastelemaan sitä, missä määrin tämä erittäin hyvä Euroopan unionin työ viime vuosien aikana voisi saada vahvistettua. Ja onko mitään tapaa, joten, jolla, jolla Euroopan unioni voisi vielä, vielä parantaa vastauksiaan tähän ongelmaan. Yksi tärkeimmistä argumenteista niin äh, argumentteja äh, tässä tutkimuksessa on hyvin relevantti tälle valiokunnalle tulevaisuudessa. Nimittäin haasteena on se, että saataisiin ihmisoikeusyhteisö ja kehitysyhteisö äh, täysin yhteistyöhön ja toimimaan tandemina ja kehittämään apuresursseja, jotka saataisiin käyttöön strategisten vastausten saamiseksi tähän kutistuvan tilaan. Tähän mennessä on ollut sellainen vaikutelma, että kyseessä on ongelma, joka yleisesti ottaen koskee vain ihmisoikeusyhteisöjä, että se koskee vain tiettyjä hyvin kovaääneisiä ihmisoikeuspuolustajia. Omassa kertomuksessani todetaan, että näin ei enää ole Tämä ei enää ole tilanne, vaan, vaan kyseessä on hyvin laaja rakenteellinen ongelma, joka vaikuttaa kansalaisyhteiskuntaan ja se vaikuttaa myös kehitysaputoimintaan ja, ja sitä koskevaan politiikkaan kaikkialla maailmassa. Yksi merkittävimmistä argumenteista, joita esitän, koskee sitä, että kehitysyhteistyön on on todella, todella otettava tämä huomioon toimintapoliittisissa vastauksissaan. Raportissa katsotaan koko sitä hyvää työtä, jota on tehty ja kuinka se on parantunut viime vuosina erityisesti ihmisoikeuspuolustajien puolustamisessa, mutta katsotaan myös laajemmin ja huomioidaan nämä hyvin tunnetut vastaukset, joita Euroopan unioni on toiminut suojellekseen kansanyhteiskunnan aktivisteja, jotka ovat todellisessa vaarassa tänä päivänä, niin kuin tiedämme. Ja siinä katsotaan myös, kuinka Euroopan unioni voisi pitkällä, katsoa pitkällä aikavälillä ja toimia ja rakentaa selviytymiskykyä kansalaisjärjestöjen parissa – ja näin saataisiin päästäisiin eroon näistä brutaaleista rajoituksista. Ja sitten näihin DCI ja muihin kehitysapun välineisiin myös puututaan, niin jotta voitaisiin puuttua ilmaisuvapaus, järjestäytymisen kokousvapaus tällaisiin kysymyksiin ja, ja saada aikaan tilanne, jossa kansallisjärjestöt voisivat toimia. Haasteena tässä on se, että Euroopan unionin, unioni on tiivistänyt äh, toimintansa kaikkialla maailmassa. Hallitukset ovat näin vain ähm, tulleet brutaaleimmiksi omassa taktiikassaan, kun ne ovat pyrkineet äh, tukahduttamaan äh, kansalaisyhteiskunnan toimintaa. EU siis toimii nyt paremmin ja enemmän, mutta silti jäämme jälkeen ja, ja ongelma vain pahenee rakenteellisesti kaikkialla maailmassa sen sijaan, että tilanne jotenkin paranisi. Valitettavasti yksi kysymyksistä, joka näin ollen meidän on itsellemme esitettävä, koskee sitä, että onko niin, että jossakin tapauksissa EU on aivan oikein halunnut säilyttää fokuksen kehitysapupolitiikassa ja kehitystavoitteissa, mutta se on toiminut niin, että samalla on ikään ehkä jätetty syrjään poliittiset tavoitteet ja palo, poliittinen sitoumus on ollut heikempää joka olisi koskenut juuri tätä supistuvaa tilaa. Etiopia ja Bangladesh ovat tässä maita, jotka tulevat mieleen. Euroopan unioni on, sillä on ollut suuria vaikeuksia kunnolla puuttua näihin kehitysongelmiin ja samanaikaisesti säilyttää poli- aktiivisen responssin tämän supistuvan tilan osalta. Minä argumentoin tätä niin, että Euroopan unionin olisi pikkuhiljaa siirtävä reaktiivisesta proaktiiviseen lähestymistapaan. Tarvitaan lisää ponnistuksia, lisää resursseja ihmisoikeuspuolustajien puolustamiseen, tämä on totta, mutta vielä enemmän on tehtävä, jotta päästäisiin todella tilanteen tasalle ja voitaisiin huomioida nämä eri järjestelmien uudet taktiikat, kun, kun siellä todella hyvin vakavalla tavalla puututaan kansallisyhteiskunnan toimintaan. Tämässä on hyvin herkkä tasapaino politiikan ja kehityksen välillä niin, että pyritään pitämään fokus kehityspolitiikassa eri maissa maailmalla, mutta samalla on selvää, että vain hyvin, epäpolitiik- hyvin epä poliittiset ja, ja ristiriidattomat järjestöt on siellä hyväksytty ja, ja tässä on aika vaikea tasapainotilanne. Tulevaisuudessa olisi varmasti toimittavaa niin, että pohdittaisiin minkälaista välillistä tai epäsuoraa ehdollistamista voitaisiin käyttää tuottavalla tavalla näemme yhä enemmän sen, että tämä ongelma ei koske ainoastaan pientä määrää ihmisoikeuspuolustajia, vaan sillä, siinä myös supistuu kehitysprojektien liikkumavara ja tila. Ja kun näin alkaa käymään, niin kuin raportissa totean, niin ehkä voitaisiin katsoa, millä tavalla voitaisiin ottaa käyttöön poliittista painetta ilman, että kuitenkaan mennään liian liikaa napit vastakkain, vaan, vaan otetaan, koska se johtaisi siihen, että mitään on kehitysapua voitaisiin enää antaa ollenkaan ja kentän kehitystoimijoiden kanssa olisi pyrittävä rakentamaan koalitioita ja panna hankoihin tähän, tälle supistuvalle tilalle. Siinä voidaan toimia ainoastaan, mikäli kansalliset, kansainväliset toimijat pyrkivät saamaan aikaan koalitiota kansalaisjärjestöjen ja yritysten ja erityyppisten aktivistien kanssa niin, että hallitukset todella tuntisivat, että koko yhteiskunta on nyt mobilisoitunut ja vastustaa näitä rajoituksia, jotka koskevat kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Raportin lopussa on yli 20 hyvin konkreettista toimintapoliittista suositusta. Minulla ei ole nyt aikaa käydä niitä läpi tässä, mutta mainitsen vain muutaman niistä lopuksi. Tulevaisuudessa yksi asia, jota kansainvälisen yhteisön olisi pohdittava, koskee tukea erityyppisille ja kansalaisjärjestön organisaatioille, jotka ovat mahdollisesti vähemmän haavoittuvia ja niihin heikommin osuu järjestön asettamat rajoitukset, joita se asettaa näille perinteisille kansalaisjärjestöille. Jonkin verran työtä on tähän suuntaan jo tehty ja nostan sinne hattua tässä raportissa, mutta ehkäpä järjestelmällisemmät aloitteet olisivat tarpeellisia niin, että saataisiin tällaisen, tällaisia matalan profiilin järjestöjä toimimaan, jotka voisivat toimia paremmin tässä supistuneessa tilassa. Ja vielä lopuksi Euroopan unioni yhdessä muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa joutuu ponnistelemaan kehittääkseen eh, sellaista narratiivia, jossa puhutaan enemmän eh, vapaan kansalaisyhteiskunnan kehittymisen merkityksestä. Tässä on järjestelmällisen linkitettävä kestävän kehityksen tavoitteet ja tähän asiaan, niin että, että maissa kautta maailman annettaisiin enemmän. Ja ne maat, jotka antavat vapaan, vapaat kädet kansalaisyhteiskunnalle, ne kehittävät paremmin. Tämä ei ole asia, joka joka jotenkin veisi eteenpäin länsimaalaisia ideoita, vaan tämä liittyy taloudellisiin tavoitteisiin ja kehityspoliittisiin tavoitteisiin kaikkialla maailmassa. Se, miten asiat nyt hoidetaan, olisi todella todella tehokkaammin pohdittava tätä narratiivia koskien tätä supistuvaa tilaa ja olisi osoitettava, että ne maat, jotka antavat autonomiset mahdollisuudet kansalaisyhteiskunnalle, niin ne paremmin pääsevät myös kehitystavoitteisiinsa. Okay, thank you very much for that overview. Oikein paljon kiitoksia tästä näistä ajatuksista. Kyse ei ole mistään luettelosta, vaan prosessista, eli mikä on tämänhetkinen suuntaus, jotain yleistä on nähtävissä niihin maihin liittyen, jotka ovat aikakin lähellä Tämä tutkimus on varmaankin jaettu jäsenille. Seuraavana Karin Soe, ACT Alliance, eli kirkollisen järjest- edustava järjestö. Olkaapas hyvä. Thank you. Well, I will speak on behalf also. Kiitos. Puhun myös Concorden ja Civil Society Europein puolesta, ei pelkästään ACT Alliance nimissä. Kansalaisyhteiskunta on olennaisesti sitä, että ihmiset yhdistyvät ja organisoituvat yhteisen intressin puolesta. Tämä on perustavanlaatuinen vapaus. Elävä kansalaisyhteiskunta rakentaa myös hyvinvointia ja demokratiaa, ja, hyvi, ja niin kuin sanoittekin, yhteinen toiminta on tarpeen, että saadaan muutoksia aikaan. Vakaa kansalaisyhteiskunta on hyvä asia kaikille yhteiskunnille, jotta ihmiset voivat osallistua ja antaa panoksensa toistensa hyvinvointiin ja torjua syrjintää ja vallan väärinkäyttöä, jos tarpeen. Liian monet hallitukset kautta maailman sortavat ja kriminalisoivat kansalaisjärjestöjä, erityisesti niitä, joita pidetään Sellaisen, jotka haastavat vallanpitäjiä, kun suojelevat, puolustavat ihmisiä taloudellisia tai poliittisia intressejä vastaan. Mutta ne, jotka kokevat rakenteellista syrjintää, kuten vähemmistöt, kohtaavat pahimmat ongelmat päätöksentekoon osallistumisessa. Kansalaisyhteiskunta voi olla areena osallistumiselle, mutta kun toimintamahdollisuudet pienenevät, niin kuulluksi tulemisen mahdollisuudet häviävät. On myös tärkeää huomata, että naisaktivistien osalta pienenevät toimintamahdollisuudet tuovat muassaan lisää uhkia. Pakotetut katoamiset, pidätykset lisääntyvät, mutta tulee esiin myös vaara seksuaalisesta häirinnästä ja raiskauksesta. toimintamahdollisuuksien pienenemisen toriminen riittyy myös siihen, että haastetaan yleisemminkin yhteiskunnan normeja. EU voi olla vahva ääni kansainvälisessä yhteisössä tässä asiassa. Paljon voidaan tehdä myös, jotta voidaan tukea vahvempaa kantaa kansalaisvapauksista YKssa ja myöskin YK kehyksissä, jotka koskevat yksityisen sektorin tilivelvollisuutta. Esimerkiksi niin, että asetetaan paremmin etusijalle tavoite 16 toimintaohjelma 2030. Kuitenkin on kuitenkin tärkeää, että EUn ulkoinen ja sisäinen toiminta on johdonmukaista keskenään toiminta, kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuudet täytyy valtavirtaistaa kaikkeen, kaikille politiikkalohkoille, mutta EU ei voi puuttua toimintamahdollisuuksien äh, loukkaamiseen Hondurasissa ja Venäjällä, mutta sitten olla toimimatta, jos näin käy jäsenvaltiossa. Tarkastellaan esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan organisaatioita koskevaa lakiehdotusta Unkarin parlamentissa tai Puolan kehitystä. Voidaan viitata äh, muun muassa äskettäiseen Civil Society Europein selvitykseen. Ehdot ja rajoitukset ovat yksi strategia, jota monet hallitukset noudattavat, jotta kriittisiä ääniä voidaan vaimentaa. On hyvin huolestuttavaa, että budjetin valvontavaliokunnassa käsiteltävänä oleva mietintö ottaa käyttöön rajoituksia rahast- rahoitukselle, jos ollaan kriittisiä suhteessa strategisiin, kaupallisiin ja turvallisuuspoliittisiin intresseihin nykyisessä muodossaan mietintö ei ole muuta kuin hyökkäys kansalaisjärjestöjä kohtaan ja lähettää siihen väärän viestin parlamentista. Yhdessä herra Jungsin kanssa ajattelemme, että kahtalainen lähestymistämä on tarpeen, jotta toimintamahdollisuuksien kutistumista voidaan torjua. On kovin tärkeää, että EU on edelleen tukijana ja sitoutuu järjestöihin, jotka kokevat sortoa. Monia esimerkkejä, naisten järjestöt, HLVT-järjestöt, seksuaali- ja sääntymisterveysjärjestöt, uskonnolliset vähemmistöt, ihmisoikeuspuolustajat, ammattiyhdistykset, maaoikeusaktivistit, alkuperäisyhteisöt, mutta myöskin joissakin yhteyksissä uudet epäviralliset aktivismin muodot ja myöskin perinteisemmät yhteiskunnallisen ja humanitaarisen avun toimijat. Kuten sanoitte, niin nekin kohtaavat toimintamahdollisuuksien kutistumisen ongelman. Täytyy myös parantaa voimavaroja, yhteistä oppimista, liittoutumien rakentamista, seuraamista ja näin voidaan vahvistaa kansalaisjärjestöjä kehitysyhteistyön tekijänä kaikilla tasoilla, paikallisella ja alueellisella tasolla ja voimaannuttaa niitä puolustamaan oikeuksiaan. Äskettäinen raportti, jonka Concord on laatinut, jossa keskityttiin 400 kansalaisjärjestön kautta maailman osoittaa, että EUn edustustolla voi olla hyvin myönteinen rooli että saadaan aika järjestelmällistä vuoropuhelua kansalaisyhteiskuntien kanssa kumppanimaissa, jotta voidaan keskustella rakentavasti muun muassa kehitysasioista. Parantamisen varaa on kuitenkin paljon. Ja kansalaisyhteiskunnassa on sellainen tunne, että EUn poliittinen voima ja sen jäsenvaltioiden voima voisi olla paremmin käytössä kansalaisjärjestöjen toimintatilan puolustamiseen. Ja tästä pitäisi tulla olennainen osa Euroopan poliittista vuoropuhelua kumppanihallitusten kanssa. Okei. Okay. Okei. Okay. Olemme myös sitä mieltä, että on tärkeää säilyttää kansalaisyhteiskunnan riippumattomuus ja Ja tähän tarvitaan syvällistä tietoa kansalaisyhteiskunnasta kussakin maassa. Lopuksi se tosiasia, että olemme sitä mieltä, että yksityiset ja julkiset investoinnit täytyy olla seurannan kohteena. Myös tästä toimintamahdollisuuksien kutistumisen näkökulmasta, miten ne vaikuttavat kansalaisyhteiskuntaan ja ihmisoikeusaktivisteihin koska toimintamahdollisuuksien kutistumisen torjunnan täytyy olla pitkän aikavälin strategia. Yhtä tärkeää on varmistaa, että EU-politiikka kautta linjan on johdonmukaista tämän sitoumuksen kanssa. Apupoliittinen vuoropuhelu ja politiikan johdonmukaisuus kestävän kehityksen puolesta, niin ne täytyy kulkea käsi kädessä. Oikein paljon kiitoksia. Pyydän anteeksi, että hoputtelin, mutta kiirettä pitää. Kiitoksia. Seuraavana Rosario Bentopais. Tunnette hänet oikein hyvin kehitysyhteistyön ja paikallishallinnon aihealueiden tiimoilta. Hän kertoo komission selvityksestä kumppanimaissa toteutetusta työstä, jota kansalaisyhteiskunta on toteuttanut. Minä valitettavasti joudun nyt lähtemään toisiin kokouksiin, mutta puheenjohtaja Nujen ottaa vastaan kollega Väyrynen. Oikein paljon kiitoksia. Minäkin vain haluaisin vahvistaa sen tiedon, että minäkin olen iloinen voidessani olla täällä ja on todellakin korkea aika keskustella tästä aiheesta täällä parlamentissakin, sillä tässä tekstissä puhutaan myöskin toimintamahdollisuuksien kaventumisesta ja tilanteen muuttumisesta sitten vuonna 2012 Kolme prioriteettia on esitetty ja yksi on juuri tämä toimintamahdollisuuksien mahdollistaminen. Eli että kansalaisyhteiskunta kumppanimaissa voisi to- toimia paremmin. Tarkoituksena on tarjota järkevää ja rakenteellista kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuutta ke- kehitysmaissa, kumppanimaissa, ohjausjaksossa ja kansainvälisissä prosesseissa. Kolmas painopistealue on se, että kansallisten toimintamahdollisuuksien lisääminen toteutuisi. Eli nämähän oikeastaan linkittyvät siihen, että kansalaisyhteiskunta voi toimia paremmin kehityksen ja hallinnon yhteydessä. Eli nyt on todellakin hyvä ajankohta esittää tällainen teksti keskustella siitä ja katsoa, mitä se pitää sisällään. Haluaisin esittää teille muutamat kaavakuvat. Tästä ovat nähtävissä neljän vuoden työn tulokset. Vuonna 2012 muutimme lähestymistapaamme suhteessa kansalaisyhteiskuntaan. Kyse ei ollut mistään projektilähtöisestä lähestymistavasta, vaan tarkoituksena on tukea niiden mahdollisuuksia toimia demokraattisella kentällä. Tässä näette muun muassa sen, että ulkosuhdeohjelman kautta olemme lisänneet panostustamme Noin 12 prosenttia kehitysyhteistyövaroista menee kansalaisyhteiskunnan kautta muiden käyttöön. Ja me olemme kolmanneksi suurin avunantaja, noin 2 miljardia euroa per vuosi osoitamme tähän työskentelyyn, mutta tarkoituksena on tukea kehitysmaiden kansalaisyhteisjärjestöjä. Eli me tuemme juuri eniten paikallisen tason kansalaisjärjestöjä. Ja sitten kolmanneksi suurin tukija olemme globaalisti asiaa tarkasteltuna. Tämä on tärkeä tieto teille. Tästä näette, miten tarkoituksena on kentällä toimia. Tässä näette aika lailla karmaisevia lukuja. EU edustaa 7 prosenttia maailman kansalaisista ja 15 prosenttia maailman BKTstä noin 55 prosenttia kuitenkin kansainvälisestä kehitysavusta. Eli me tuemme aika laajasti paikallista, paikallisia kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Tässä taas näette tukemme, joka osoitetaan kans- paikallisen tason toimijoille. Me olemme siis siinä ykkösenä tässä viiden listalla. Me tuemme yhtäältä pidemmän aikavälin kehitysmahdollisuuksia, niin sen lisäksi tarkoituksena on tehostaa vaikuttavuutta ja kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia osallistua 2030 ja SDG-hankkeiden toteutumiseen. Monissa maissa tuemme myöskin kumppanuuksia toimintavalmiuksien parantamiseksi. Ja sitten tähän tästä näkyvät painopistealueemme, mitä olemme siis tehneet lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Lyhyemmällä aikavälillä kyse on ihmisoikeustaistelijoiden suojelminen tai tukeminen nopealla tilanteen puuttumisella ja pidemmällä aikavälillä tarkoituksena on turvata oikeudelliset toimintamahdollisuudet, lisätä vastustuskykyä ja antaa kansalaisjärjestöille mahdollisuuden osallistua toimintaan tehostetulla tavalla. Tiedän, että aika on kortilla, joten aivan lyhyesti vain sen verran, että mitä tähän meidän tekstiimme tulee ja mitä on tehty sitten vuoden 2012. Euroopan unioni on siis vahva tukia maailmanlaajuisesti ja se näkyy poliittisessa sitoutumisessa. Me yritämme todellakin saada kentällä vaikutuksia aikaiseksi, mutta me tiedämme, että tilanne on hankala me olemme keskustelleet tänään tästä toimintamahdollisuuksien kaventumisesta ja katsoa, miten tilanteeseen voitaisiin puuttua, ja me olemme huomioineet myöskin esitetyt tekstit. Monia asioita olisi mielessä, joita voitaisiin esittää näihin teksteihin. Mutta teillähän on myöskin netissä enemmän aiheeseen liittyvää tietoa tarjolla. Mikäli kysymyksiä tulee, niin olkaa hyvä vain. Oikein paljon kiitoksia näistä erinomaisista alustuksista. Nytten puheenvuoron jäsenille ensimmäisenä tietenkin. Kollega Beseril, Deven esittelijä, olkaa hyvä. Tämä on aika vaikea lausua, että tässä mitään hätää niin, kiitoksia. Haluaisin kiittää äh, professori Richard Youngia tästä äh, tutkimuksen esittelystä, jonka DROA-alivaliokunta tilasi koskien asiaa, joita tänään kes- kes- käsitellään. Olen tässä parlamentissa ollut kahdeksan vuotta ja ollut tuossa alivaliokunnassa ja olen hyvin tietoinen, että on tärkeää, että teemme yhteistyötä DV-valiokunnan ja DROI-alivaliokunnan kanssa, koska meillähän on samat tavoitteet monissa asioissa. Haluaisin myös kiittää eh, Karin Soitin alustusta. Olemme, olen hänen kanssa tehnyt yhteistyötä ja Rosario Bento, joka osallistuu, joka edustaa eh, DevCo-pääosastoa ja joka esitteli eh, kansalaisyhteiskunnan tilannetta kumppanimaissa. Haluaisin heitä kaikkia kiittää. Tämä on aivan selvä ongelma, että kansallisyhteiskunnan tilanne on avainasemassa maan kehittymisen kannalta ja jotta voitaisiin taata vähimmäistaso demokratialle ja poliittisten ja kansallisoikeuksien turvamiselle joten ainoastaan kansallisyhteiskunnan edustajat ovat niitä, jotka toimivat näissä maissa kentällä ja niin heillä on oltava vapaus toimia ja päästä eteenpäin tässä poliittisen, taloudellisen ja sosiaalisen vuoropuhelun käymisessä. Sitten toinen kommentti. Globaalisti tilanne on vaikeutunut ja tiukentunut ja, ja kansallisyhteiskunta ja sitä edustavia tahoja, on, niiden toiminta on tu, tukahdetuttu ja Tästä syystä kertomus on niin tärkeä, että voitaisiin jarruttaa tätä e, kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksien supistamista tendenssiä. Euroopan unioni on tässä aivan avainasemassa ihmisoikeuksien edistämisessä myöskin. Nämähän ovat ikään kuin yhden mitalin kaksi puolta. Meidän olisi siis syvennettävä poliittista toimintaa ja suojittava e, kansalaisyhteiskunnan toimijoita näissä maissa. Haluaisinkin kiittää komissiota sen tekemästä työstä. Olen jo näiden henkilöiden kanssa tehnyt jo yhteistyötä aikaisemminkin. Haluaisin kiittää myös ulkosuhdehallintoa. Heidän aloitteiden kanssa pyritään parantamaan tilannetta ja mm, eh, kehitysmaissa mm, kansalaisyhteiskunnan osalta. Omalta osaltani kantani koskee sitä, että tuen kansalais yhteiskuntia kehitysprosesseissa. Kuten sanoin, niillä on merkittävä rooli ja niiden pitäisi olla oikeudenmukaisemman, tasa-arvoisemman yhteiskunnan pääpilari. Ilman vahvaa kansalaisyhteiskuntaan demokratia horjuu. Tästä syystä on tärkeää, että tuemme tätä kansalaisyhteiskuntaa. Niissä maissa, joissa oikeuksia uhataan, siellä on sotaa, konflikteja, köyhyyttä, ja ne johtavat hyvin, hyvin hauraaseen poliittiseen tilanteeseen ja väestö kärsii seuraukset. Näin ollen kansallisyhteiskunnan pitäisi pystyä toimimaan vapaasti ja, ja, ja rauhanomaisesti ja toimia turvallisessa ilmapiirissä. Näin yleensä ei näissä maissa ole. Näin ollen mietinnössäni pyrin perehtymään per, enemmän tähän va, vapauden ja turvallisuuden ulottuvuuteen kansallisyhteiskunnan toiminnan osalta. Mainitsen myös sen, että olisi pain, parannettava ja ulkosuhdehallinnon tu, työtä, kun se pyrkii suojelemaan yhteis- kansallisyhteiskuntaa. Mainitsen myös EUn edustustot ja, ja eri valiokuntien valtuuskunnat. Euroopan unionin toimielinten kautta meidän on myös tuettava vähemmistöjä ja haavoittavia ryhmiä poliittisissa taloudellisissa prosesseissa. On tärkeää, että kansallisyhteiskunnan järjestöt ovat enemmän mukana, kun täytännöpana ja valvotaan näitä strategioita ja etenemissuunnitelmia, joista meidän toimielimissämme puhutaan ja joita kehitetään täällä. Ja Edelleen on maita, joissa yhä enemmän supistetaan tätä kansallisyhteiskunnan toimintaa tilaa. Meidän pitäisi täällä tehdä toisinpäin. Nämä maat sitä pyrkivät supistamaan ja meidän pitäisi sitä laajentaa. Uskon, että professori oli aivan oikeassa, kun hän totesi, että meillä ei ole poliittisesti merkitystä. Olemme kyllä merkittäviä lahjoittajia, mutta se ei kuitenkaan sitten näin vaikutusvaltana. En tiedä, onko tässä kyse siitä, että meillä ei ole riittävästi tahtoa, mutta meiltä puuttuu poli- tällainen eh, eh, taloudellinen ja poliittinen vaikutusvalta. Kävin Libanonissa ja kun siellä puhutaan Syyrian sodasta, niin puhutaan ku- kuudesta maasta, joiden on päästävä sopimukseen. Kuuden maan pitäisi neuvotella ja missään vaiheessa kuut, näihin kuuteen tahoon ei kuulu Euroopan unioni. Ja, me, ja meillähän on kuitenkin sitä koskeva valtuuskunta on, on aika harmillista, että teemme niin paljon työtä eikä se kuitenkaan poliittisesti näy missään eikä mikään muutu. Sitten vielä lyhyesti panen merkille se, mitä täällä todettiin ja teksti tulee varmaankin tuossa toukokuun puolessa välissä valmiiksi kaikilla kielillä ja tarkistuksia voidaan tehdä 31 toukokuuta asti. Esittelen mietinnön 27. toukokuuta. Kiitoksia. Yes, thank you. Kiitokset teille. Kolme puheenvuoropyyntöä on esitetty. Ensimmäisenä Maria Hoibu, olkaapa hyvä. Herzlichen Dank, äh, herzlichen Dank. Kiitos ja kiitos alustajille mielenkiintoisista tiedoista. Haluaisin tunnustaa, tunnustusta antaa EUn toimille kansalaisyhteiskunnan osalta. Ne tulivatkin hyvin kuvatuiksi, mitä kaikkea tehdään, jotta kansalaisjärjestöjä voidaan tukea työssään ja saada aikaan tukevat rakenteet niille. Ja siitä huolimatta olen kovin huolestunut ja kysyn, että miten pitkään kansalaisyhteiskuntatoiminta, demokratian ja ihmisoikeuksien tukeminen on vielä kehitys- ja ulkopolitiikan keskiössä. Se, mikä oli itsestään selvää pitkään, että sisäministerit olisivat ulkopolitiikassa keskiössä, ei ole enää niin. Kun näyttää siltä, että kaikki on, keskittyy maahanmuuttoon. Ja jos poliittisessa vuoropuhelussa ja yhteistyössä kumppaneiden kanssa jos ydinteema on maahanmuutto, niin sitten minulla on se huudetta muut kysymykset ja niiden mukana kysymys kansalaisyhteiskunnasta ja ihmisoikeuksista saavat vähemmän näkyvyyttä. Ja te herra Janka esititte kysymyksen, että äh, kiinnitämmekö huomiota siihen, kenen kanssa teemme yhteistyötä. Ja kysymys on todellakin oikeutettu, koska nyt jos puhutaan muuttoliikkeestä, kuka tänne haluaisi, ja, jota halutaan padota täällä EU-ssa niin pitääkö sitten tehdä eri ja muiden diktatuurien kanssa yhteistyötä? Tällainen politiikka on lyhytnäköistä. Yhteistyön kautta legitimoimme EUna niiden sortotoimet. Nämä hallinnot, jotka itse asiassa harjoittavat ihmisoikeusloukkauksia, niin pitäisikö niiden mukaan legitimoida? Ja vaikka olisi vähemmän räikeitä, mutta kuitenkin autoritaarisia hallintoja tai hallituksia. Jos niiden kanssa tehdään yhteistyötä, kun ne vähentävät kansalaisjärjestöjen tilaa, niin siinäkin voi olla kielteisiä vaikutuksia. Oikein hyvä herra Jang, että selvityksessänne käsittelette juuri tätä asiaa ja suosittelette EUlle, että otetaan huomioon näiden kielteisten vaikutusten kustannukset, että mitä tämä on tässä pragmaattisessa lähestymistavassa tuen vaatimustani siihen, että systemaattisesti arvioidaan turvallisuus- ja kauppapolitiikan vaikutukset kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksiin. Ja kiperä kysymys ehdollisuudesta siihenkin pureudutte rohkeasti ja tässäkin ehdollisuus, ehdois, ehtojen osalta teette suosituksia. Maat jotka tukevat kansalaisyhteiskuntaa, niiden pitäisi saada enemmän kehitysyhteistyötä, ne pitäisi palkita. more siis on lähestymistapa. Tässä tapauksessa kansalaisyhteiskunnan puolustamisesta se kannattaa mainita. Ja kun tiedetään, että neuvosto ja komissio tarjoavat muuttoliikkeessä maahanmuutossa more for more lähestymistapaa, niin kysyn teiltä, että miten komissiossa more for more tilanne on ihmisoikeuksien suhteen? Mitä teette, jos ajatellaan yhteistyötä äh, maahanmuuttoasioissa, jos ne vaikuttavat ihmisoikeuksiin kielteisesti, miten sitten neuvona toimitaan? Poistetaanko sitten todellakin määrärahat näiltä valtiolta vai juoksevatko ne edelleen? Ja tässä oikeastaan meidän vaatimuksemme äh, siitä, että maahanmuuttajat jäisivät sinne, niin onko se oikeutettu? Tämä on todellakin kysymys. Rova Sohel Haluaisin viitata vielä siihen, mitä te otitte esille. Jotakin kovin ajankohtaista, joka selvityksessäkin tulee esille, ja se on koko pun mietintö kansalaisjärjestöjen rahoituksesta EU-budjetista. Liiottelematta täytyy kyllä sanoa, että mietintöehdotus EPPltä niin on oikeastaan hyökkäys EUn parlamentista toimintamahdollisuuksia kohtaan. Ja nyt DEVE-lausunto, esimerkiksi DEVE-valiokunnan lausunto ei otettu ollenkaan huomioon. Ja nyt olen kyllä iloinen, että esittelijä, kun on tullut niin paljon kritiikkiä häntä kohtaan, niin on nyt sitten vastaavasti ryhtynyt toimiin ja ottanut se huomioon ja ottanut huomioon sen, että kyseenalaisiin lähteisiin mietintö on perustunut että siihen ei voi perustaa. Ja toivon nyt, että sitten sisällön osalta saadaan työstettyä uudelleen tätä mietintöä. Kiitos. Thank you. I have to Paljon kiitoksia. Kollega Frunzuliika, pyydän anteeksi, etten huomannut teitä. Teidän olisi pitänyt ensimmäisenä saada puheenvuoro, mutta nyt saatte heti toisena. No eipä haittaa. SD on kuitenkin kaksi. KOS-ryhmä, toiseksi suurin ryhmä Euroopan parlamentissa, mutta tietenkin mielelläni annan aina naiselle etusijan. Oikein paljon kiitoksia, arvon kollegat. Toimintamahdollisuuksien kaventuminen ilmiönä kansalaisyhteiskunnan parissa pahenee pahenemistaan globaalisti tilanne on pahentunut ja nopeutunut viime vuosina. Yli sata hallitusta on ottanut rajoittavia lainsäädäntökeinoja käyttöön kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksien kaventamiseksi. Ja monet hallinnot käyttävät myöskin monia muita virallisia ja epävirallisia välineitä sortaakseen juuri näitä järjestöjä. Ja varsinkin epädemokraattisesti ja valitettavasti myöskin demokraattisissa maissa on näin käynyt. Ja monet ihmisoikeusaktivistit ovat menettäneet henkensä hallitusten toimien takia. Ja näiden lukumäärä on kasvanut maailmanlaajuisesti ja tästäpä syystä Euroopan unionin täytyykin vielä tehokkaammin puuttua tähän toimintamahdollisuuksien kaventamiseen ja taistella näihin rakenteellisiin syihin, jotka ovat johtaneet kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventumiseen. Meidän täytyy huomioida yhtäältä poliittinen ja kehitysyhteistyön tarpeet olen erittäin huolissani varsinkin siitä tilanteesta, johon Venäjällä kansalaisyhteiskunnan järjestöt ovat joutuneet. Niiden tilanne on vaik- huonontunut huomattavassa määrin vuodesta 2012 ja silloin negatiivisia vaikutuksia muun muassa ammattiliiton aktivisteille, mutta tämä liittyy lähinnä autokraattisiin hallintoihin. Jos katsotaan Kazakstanin suuntaan, niin järjestöt ovat joutuneet suuren painostuksen alaiseksi. Ammattiliitot eivät voi enää rekisteröityä ja vähemmistöyhteisöjen edustajat ovat joutuneet alentavien toimien kohtaloksi. Ja nyt pelätään, että uusi ministeriö ja presidentin antama määräys saattaisi johtaa siihen, että valtiovalta valvoo toimintaa vielä vahvemmin. Kyse on ikään kuin toimijoiden syrjimisestä ja tällä hetkellä Kazakstanista ei löydy varsinaista oppositiota tai tällaisia järjestöjä, jotka voisivat toimia. Nyt kaivataan yhtenäistä Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimintaa tukeaksemme kolmansissa maissa toimivia kan- ihmisoikeustaistelijoita. Näissä maissa nämä ihmisoikeustaistelijat eivät voi toimia toivomallaan tavalla ja meidän täytyy pyrkiä varmistamaan, että suojelu on sataprosenttista. prosenttista. Meidän täytyy tarjota myöskin ihmisoikeuksiin liittyviä toimintamahdollisuuksia ja asettaa edesvastuuseen sellaiset tahot, jotka rajoittavat ihmisoikeustaistelijoiden toimintaa. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, nyt jos koskaan tarvitaan Strategia kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi ja ihmisoikeustaistelijoiden tukemiseksi kautta maailman, sillä tämä on yksi tärkeä osa-alue tässä demokratian järjestelmässä. Kiitoksia. Kiitoksia vielä kaksi. Naiskollega Cecil Kienga ensimmäisenä, olkaapas hyvä. Grazie. Kiitoksia. Katson tätä otsaketta. Siinä todetaan, että että puututaan kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventumiseen. Kun katsoo nykytilannetta, niin näiden mahdollisuuksien kaventuminen totta kaikkialla, jopa Euroopan unionissa, kaikkialla on näin. Meidän olisikin aloitettava tekemään enemmän työtä tässä asiassa ja tämän käsityksen, käsitteen demokratia parissa myöskin todella kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kavantumisen pitäisi olla se lämpömittari, jolla demokratian tasoa mitataan. Näin käy monissa maissa. Riittää, kun katsomme aina tähän lähelle Turkkiin esimerkiksi tai paljon muuallekin Euroopan unionin maita. En tässä nyt haluaisin luetella. Tänä päivänä olemme käyneet, meidän olisi syytä käydä voimakasta keskustelua aiheesta. Käytetyt mekanismit ovat lukuisia Meillä on poliittisia välineitä, joilla voidaan vähentää äh, tätä toiminta, näitä mahdollisuuksia, erilaisia uudistuksia äh, ja uusia lakeja annetaan, joilla kavennetaan kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia. Näin monet toimijat eivät pysty tekemään omaa työtään. Vielä yksi esimerkki, jonka voisin aloittaa Unkarista. Unkarissa on myös eräs yliopisto suljettu, tästä voin vastuun. siellä on henkilöitä, jotka eivät enää pysty toimimaan, kun käytetään näitä välineitä, joilla toimia, toimimiskykyä rajoitetaan. Olemme puhuneet capacity building äh, käsitteestä, mutta meidän pitää olla varovaisia. Nämä ovat hyvin äh, äh, vaarallisia välineitä. Ne, ne niillä puututaan näiden henkilöiden toimintamahdollisuuksiin. Meillä on myös uusi tapa toimia kansalaisyhteiskunnan kanssa. Olen saanut suosituksia koskien uusia muotoja, uusia toimintamuotoja, jotka ovat muita kuin kansalaisjärjestöjä. Esimerkiksi nämä kansalaisliikkeet, nuorisoliikkeet, jotka, jotka lähtevät tuonne kentälle suoraan toimimaan, eikä heillä ole mitään resursseja. Tällaiset uudet toimintatavat, kansalaisliikkeet e, eivät ole juridisesti tunnustettuja. Ja näin ollen niillä on vaikeuksia pärjätä. Usein kyseessä ovat nuoret työttömät. Ehkä he pärjäävät viikon kaduilla, mutta sen jälkeen ilmaisunvapaus ja mielenosoituksen vapauskin kyllä on käytettävissä, mutta lopulta he luopuvat tästä vaikka ideologia kyllä li, li, riittäisi. Meidän on katsottava näitä uusia mu- muotoja. He toimivat ikään kuin demokratian varoitusvaloina. Tällaisia välineitä käytetään ja monin toimiin osallistutaan. Toisaalta on talouskysymykset, mutta haluaisin nyt pohtia, millä tavalla meillä voisi olla taloudellisia välineitä, joilla voitaisiin auttaa tämän tyyppisiä järjestöjä AKT-maissa. Ja tämän sanon vielä lopuksi, koska tämä keskustelu on hyvin laaja. AKT-maiden osalta keskustelemme rahoituksesta, joka kohdistuisi yhdelle poliittiselle puolueelle – mutta poliittisista puolueista, kun keskustellaan, keskustelemme myös kansalaisyhteiskunnasta. On maita, joissa ei haluta, että tällaista apua tulisi ulkomailta niin, että oman maan ulkopuolelta tulisi rahoitusta, koska he ajattelevat, että, että kansalaisyhteiskunta on politisoitunut, E, e, e, että se ei ole neutraali, vaan tästä tekee työtä jonkun muun eteen. Kuinka Euroopan unioni voisi puuttua ja toimia näissä maissa, joissa on tämän tyyppisiä rajoituksia myös taloudellisella puolella, ettei tänne, tuonne kentälle edes päästä toimimaan? Kiitoksia. Thank you. Kiitokset teille ja lopuksi Jurit Sargentini, olkaapa hyvä. Thank you, Chair. Um... Kiitos. Niin, täytyy olla kovin varovaisia siinä, että asettaisimme trendin kolman silmäille siitä, miten kansalaisjärjestöjä kohdellaan ja miten tätä keskustelutilaa kohdellaan yhteiskunnassa, kun jos me alamme edistää lainsäädäntöä, jolla halutaan puuttua terroristiorganisaatioihin, niin sitä käytettiin hyvin helposti väärin siihen, että rajoitetaan kolmansissa maissa ihmisoikeuspuolustajien toimintamahdollisuuksia viitattaisiin siihen, että ihmisoikeuspuolustajat olisivat valtionvastaisia, joten terroristeja siinä leikattiin ja liimattiin meidän lainsäädännöstämme toimintamahdollisuuksien rajoittamisessa. Ja tässäkin to a couple of speakers here in the House. Uh, uh we've got legislation in, uh, in, uh, in Hungary. Olen iloinen, että se tuli esille Meillä on Unkarissa lainsäädäntöä sitten niin koko mietintö parlamentissa. EPP-kollega laatii, joka haluaa ylimääräisiä lisävalvontatoimia kansalaisjärjestöille, kun me oikeastaan tiedämme, että varojen arviointi tapahtuu paremmin kansalaisjärjestöjen keskuudessa. Kahdenvälisessä avussa hyvin usein voidaan todellakin todeta se myös kehitysyhteistyöstä. Varojen arviointi joita annetaan kansalaisjärjestöille, tapahtuu hyvin syvällisesti, kun taas sitten moninkeskinen ja kahdenvälinen apu ei ole niin kovasti valvonnan kohteena. Ja nyt, jos saadaan aika ilmapiiri, joka mahdollistaa sen, että arvioidaan sen, mitä kansalaisjärjestö haluaa edistää, ja sitten päätetään, haluanko rahoittaa vai ei, niin rajoitetaan keskustelutilaa kansalaisyhteiskunnassa ja näin muiden demokratiaa. Enkä tiedä, että mitä te olette aiemmin tehneet, kollegat, mutta minä tulen kehitysyhteistyöjärjestöstä ja monilla meistä on varmaankin taustaa kansalaisjärjestötoiminnasta. Elinkelpoista demokratiaa ei ole olemassa, jos kansalaisyhteiskunta ei ole vilkas. Sieltä uudet johtajat tulevat ja näin on tässäkin ja kehitysmaissa. Ja jos se unohdetaan, ja ottaisin nyt esimerkin, sehän on Etelä-Afrikka hyvin ilmeisesti. Siellä ymmärrän oikein hyvin, että jos tulee hankalasta, jos on hankala tausta apartheidin jälkeen, niin ymmärretään se, että täytyy pysyttäytyä yhdessä, mutta jos poliittinen puolue, kuten SJD, viittaa siihen, että he ovat yhteiskunta, että sen lisäksi ei tarvita kriittistä yhteistyötä, jos näin annetaan tapahtua, ja jos asetamme itse tällaisen esimerkin, näytämme sellaista esimerkkiä täällä EU-ssa, arvioimalla, että voiko kansalaisjärjestö saada rahoitusta, jos vastustavat TTIPiä, joka on nyt sitten esimerkki koko muun valiokunnasta, niin sitten mielestäni emme voi olla johtoasemassa kehitysmaiden suhteen. Arvostan raporttia ja odotan innolla esittelijän ehdotuksia. Täytyy tarkastella mielestäni myös omaa toimintatapaamme ja pitää mielessä, että jos haluamme saada aikaan hyvää hallintoa muualla maailmassa, niin emme pärjää ilman hyvää kansalaisyhteiskuntaa. Okay, thank you. Hyvä, kiitoksia. No niin, kaikki edustajat ovat käyttäneet puheaikansa. Ja nyt pyytäisinkin vieraitamme reagoimaan kuulemaansaan. Sanotaan, että pari minuuttia per vieras. Kollega Jans, olkaapa hyvä. Ai, ai. Kiitoksia ihan lyhyesti. Olen kollega Pisserelin kanssa samaa mieltä, että keskeinen haaste on se, että miten EU hyödyntää taloudellisen painoarvonsa tällä poliittisella kentällä ja katsoa pidemmän aikavälin lähestymistapa. Mutta jos sitten Lähi-idässä tai jossain muualla kriisi iskee, niin ehkäpä EUn pitäisi hiukan agiilisemmin vastata ja hyödyntää tätä taloudellista voimavaransa. Mitä tulee ehdollisuuden periaatteeseen, tämä on tietenkin hankala asia. Olen samaa mieltä, että Euroopan unioni ei voi asettaa sanktioita kaikille niille, jotka rajoittavat kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Se tarkoittaisi noin 120 maata. Mutta kun on kehitysyhteistyöhankkeita käytö, käytössä ja tällaisia rajoittavia toimia otetaan käyttöön, niin sitten voidaan ikään kuin hyödyntää tällaisia vaikutusmahdollisuuksia. Tämä on ikään kuin epäsuora ehdollisuuden väline ja proaktiivisempi luonteelta. Ja monet viittasivat tähän arkaluonteiseen kysymykseen. Eli jäsenvaltioissa tapahtuvaa toiminnan rajoittaminen. Se, mitä ainakin voitaisiin tehdä, niin on se, että monia dynaamisia verkostoja löytyy maailmanlaajuisesti, ja ne ovat kyenneet vastaamaan näihin rajoittaviin toimenpiteisiin. Ehkäpä jäsenvaltioiden pitäisi oppia Malin, Tunisian, Norsulurannikon kaltaisista maista. Eli että kansalaisyhteiskunnat ovat pystyneet vastustamaan näitä rajoitteita. Ehkäpä unioninkin sisällä voitaisiin oppia muulta maailmalta. Ja sitten miten voisimme saada muunlaista tukea, niin kuin sanoin, niin meidän täytyisi katsoa muitakin rahoituksellisia tukitoimenpiteitä. Monetkaan toimijat eivät halua näitä valtavia tukieuroja, vaan kaipaavat toisenlaista tukea. Ja ehkäpä Euroopan unionin pitäisi pohtia, mitä muita, ehkäpä innovatiivisia, uudenlaisia poliittisia tukivälineitä voitaisiin tarjota näille rahan sijaan, jota yleensä on totuttu tarjoamaan. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavan kollega Sorjan. Thank you, yeah. Kiitoksia tämä kysymys, joka koski sitä, että, että vielä tehostettaisiin diplomaattista toimintaa. Tämä on juuri se asia, jota minäkin tarkoitin sanoa, mutta ei ollut eikä näkään. On todella hyvin tärkeää toimia tähän suuntaan, eikä se ole mitenkään helppoa. Myös tämä ehdollisuuskysymys on aina hyvin vaikea asia täytäntöön panna, mutta olemme sitä mieltä, että usein kuulemme, että kun katsotaan tätä kansalaisjärjestöjen toimintatilaa ja Euroopan unioniin niin usein edistetään hiljaista diplomatia niin sanotusti, mutta olemme sitä mieltä, että tietystä olosuhteissa Euroopan unioni voisi olla vähän kova äänisempi. Ja varmaan näin saataisiin enemmän vaikutusta. Ja voitaisiin myös pystyä suojelemaan tiettyjä erityisen suurissa riskissä olevia järjestöjä. On myös tärkeää, että Euroopan unioni tässä diplomaattisessa työssään ja poliittisessa vuoropuhelussa säilyttäisi vuoropuhelun jatkuvasti myös kansalaisyhteiskunnan kanssa niin, että EU saisi tietoa suoraan kansalaisyhteiskunnalta kyseisessä maassa niin, että ei myöskään toimittaisi vaarallisella tavalla kansalaisyhteiskunnan kannalta. On siis hyvin tärkeää, että toimitaan käsi kädessä kansalaisyhteiskunnan kanssa jäsentynyt vuoropuhelu on hyvin tärkeää niin, että voidaan saada ai, tällaista aikaan EUn edustustoistaan kaikkien näiden maiden kansalaisyhteiskuntien kanssa enemmän tai vähemmän vaarallisissa tilanteissa. Kun tiedetään, että riski on olemassa ennaltaehkäisevä to- toiminta varhaisessa vaiheessa proaktiivisella tasolla ennaltaehkäisevästi, jopa niissä maissa, joissa ongelmat eivät ole vielä akuutteja, saattaisi todella luultavasti tuoda muassa on oikein hyviä tuloksia. Kiitoksia. Ja sitten vielä teille puheenvuoro, olkaa hyvä. Comments, uh, the first... Kiitos, lyhyet kommentit. Ensimmäinen liittyy, tai itse asiassa kolme liittyvät kysymyksiin, joita esitettiin. Yksi oli suoraan komissiolle mahdollinen konflikti maahanmuutto- ja ihmisoikeuspolitiikkojen välillä. Haluan vain sanoa, että ihmisoikeudet ovat osa EUn periaatteita ja arvoja. Ja oletusarvoisesti lähtökohtaisesti komissio äh, perussopimusten suojelijana on kovin varuillaan tässä ja käyttää käytössä olevia välineitä. Euroopan demokratiaväline ja ihmisoikeusväline on itse asiassa 1,3 miljardia hän siihen on 2020 vuoteen asti, jotta voidaan puuttua erityisiin ihmisoikeusasioihin liittyviin asioihin. Eli johdonmukaista politiikkaa tässä harjoitetaan EU-ssa. Toinen näkökohta koskee rahoitusta. Rahoitusta kohdennetaan kansalaisyhteiskuntaan siis paljon laajemmin kuin yksi ohjelma, jota hoidan, 1,9 miljoonaa Meillähän on kaksi miljardia kansalaisyhteiskunnalle, voidaan sitä vahvistaa vieläkin ja parlamentin tuki siinä on hyväksi. Näkyvyyttä ja hyviä käytäntöjä tarvitaan enemmän siitä, mitä teemme. Olen samaa mieltä, että se on yksi asia, josta on ollut puutteita ja nyt tämä raporttihan ottaa sen esille ja sitä pitäisi työstää enemmän. Tässä enemmän tai vähemmän nämä kolme. Niin ja sitten kolmas koskee kansalaisyhteiskuntaa ja paikallisviranomaisohjelmaa. Me olemme kehittäneet edis, etenemissuunnitelmaa kumppanimaissa ja tässä kartoitetaankin kansalaisyhteiskunnan tilannetta kumppanimaissa. viidessä maassa. Näillä voidaan auttaa sitä, että puututaan kunkin kumppanimaan tilanteeseen. Teresa, Haluatko lisätä tähän vielä jotain? Eh, Halusin vain kiittää eh, eri alustajia, jotka kertoivat meille näistä tästä tilanteesta. Haluaisin myös kiittää kaikkia keskustelun osallistuneita. Uskon, että olemme kaikki eh, tässä samassa veneessä ja pyrimme pääsemään tuloksen, jossa meillä olisi hyvä mietintö, joka heijastelisi todellisuutta ja joka ei olisi mitenkään poliittisesti istututtaa. No, en sano tässä politiikasta mitään, mutta yritämme todella saada sellaisen mietinnön aikaan, jossa katsotaan kaiken kaikkiaan näiden järjestöjen tekemää työtä näissä maissa ja pyritään antamaan niille merkittävämpi rooli että vaikutusvaltaa lisääntyisi ja näkisimme heidän työtään kentällä, emmekä aina katso jos ainoastaan e- eurooppalaista vinkkelistä käsin. Kiitos. Hyvä, paljon kiitoksia. Kuten Teresa totesi, tarkistukset pitää jättää 31. toukokuuta kello 10 mennessä. Näin on tämä esityslistan kohta käsitelty. Oikein paljon kiitoksia kaikille. Näin siirrymme käsittelemään kahta lausuntoluonnosta. Kuubaan liittyen valmistelijana toimii kollega Engel, ja hän saakin pitemmittä puhetta puheenvuoron. Voisitteko alustaa keskustelua näihin teksteihin liittyen? Thank you, thank you Mr. Chairman. I'll, uh, I'll, be, I'll be very... Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja ihan lyhyestä, sillä tämä on aika lailla lyhyt ja ytimekäs teksti. Sehän on vain lausunto, eli Sehän ei ole mikään sellainen väline, joka käsittelisi laajemminkin jotain muuta kuin kehitysyhteistyötä. Unionin ja Kuuban välisestä sopimuksesta on kyse. Kyse on ensimmäisestä sopimuksesta laatuaan, joten nyt kyse on erittäin tärkeästä ja mielenkiintoisestakin tilanteesta. Sopimuksessa viitataan moniin tärkeisiin asioihin, jotka koskettavat kehitysyhteistyötä ja siksipä onkin paikallaan, että me olemme mukana tässä prosessissa, varsinkin siitä syystä, että tämän nykyohjelmakauden aikana me osoitamme 50 miljoonaa euroa Kuuballe ja kolmella alalla elintarvikehuolto yhtenä ja elintarviketurvallisuus. Tämä on tärkeä Kuuballe ja myöskin turistien näkökulmasta katsottuna tämä on tärkeä asiakirja. määrä tulee kasvamaan entisestään Kuubassa. Ja sitten toisaalta kyse on luonnonvarojen tehokkaammasta käytöstä kestävän kehityksen vaalimiseksi. Eli tässä keskitytään juuri uusiutuvaan energiatuotantoon. Yksi iso ja muutama pieni hanke on vireillä ja sitten talouden ja yhteiskunnan nykyaikaistaminen kolmantena alueena. Meidän täytynee jatkossa paneutua siihen, että Kuubahan on ylemmän keski tulotason maa. Eli periaatteessa ei voisi saada enää kahdenvälistä kehitysyhteistyötukea, mutta siihen on käytetty poikkeuslauseketta. Jossain vaiheessa tietenkin asiankin vielä palataan ja vuoteen 2020 ei ole enää pitkä aika. Ehkäpä tätä poikkeuslauseketta voidaan käyttää vielä tuonempanakin tai jotain muuta ratkaisumallia päätetään käyttää. Eli jos me hyväksymme tämän ehdotuksen, niin meidän täytyy siis tähänkin kysymykseen puuttua jossain vaiheessa. Ja sitten lopuksi ehkä vielä tähän asiaan, joka ei liity niinkään kehitysyhteistyöhön, mutta joka Kuuban liittyen kaikkia kiinnostaa. Eli oikeusvaltion periaate, perusoikeudet, poliittinen kehitys, hallintojärjestelmä. Me tiedämme, että hallintojärjestelmä ei tällä haavaa ole vielä niin ratkaisevassa asemassa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että nyt hallinto on ikään kuin kehittymässä parempaan suuntaan. Me seuraamme tietenkin tätä prosessia olemalla yhteis- yhteydessä Kuubaan, keskustelemalla ihmisoikeuskysymyksistä. Ja meillä on myöskin ihmisoikeus erityisedustaja saarella seuraamassa tilannetta. Tämä on tärkeä asia, eli poliittista vuoropuhelua täytyy jatkaa tulevina vuosina. Kuten sanottu, näyttää siltä, että AFET-valiokunta, joka on vastuuvaliokunta, takka, hyväksyy tällaisen sopimuksen, kuten minäkin, ja toivottavasti voimme sitten yhdessä kulkea tähän suuntaan. Kiitoksia. Bye. Kiitoksia vain yksi puheenvuoron pyyntö. Kollega Guerrero, olkaa hyvä. Kiitoksia. Aloitan lopusta. Minäkin tietenkin suosittelen, että hyväksymme tämän ja tuemme ulkoasian valiokuntaa ja sitten parlamentin päätöstä koskien sitä, että hyväksyisimme tämän uuden Kuuba-sopimuksen. Kuten edustaja Engel täällä jo sanoin, vaikka tämä on lyhyt lausunto, niin kuitenkin Kuuban osalta muutos on merkittävä. Eli Euroopan unioni on yli kymmenen vuoden ajan ylläpitänyt tietyn tyyppisiä suhteita Kuubaan. Ne eivät ole olleet mitenkään hedelmällisiä siinä mielessä, että niillä olisi kannustettu Kuubaa tekemään muutoksia vapauksien osalta tai sosiaalisella puolella. Ja tämähän on tarkoittanut sitä, että Euroopan unionin ja Kuuban suhteet ovat loitontuneet, viilentyneet. Barack Obaman presidenttikaudella jopa mentiin meitä edelleen tässä Kuuban suhteiden liennytysprosessissa. En tiedä, mitä nyt presidentti Trump tekee, jatkaako hän samalla tiellä vai ei. Toivottavasti hän ei muuta sitä suuntausta, joka, joka pari vuotta sitten siellä omaksuttiin, mutta oli miten oli. Kyllä täällä on mielestäni muutamia näkökohtia, jotka liittyvät kehitysyhteistyöhön, jota voitaisiin parantaa tässä lausunnossa. Minä tulen tekemään joitakin tarkistuksia Esimerkiksi sen osalta, että annettaisiin tasa-arvokysymyksille vahvempi rooli tai pyrittäisiin tarjoamaan kannustimia kansalaisyhteiskunnan kehittämiselle ja että sitten kun sopimus allekirjoitetaan, niin välittömästi tämän jälkeen aloitettaisiin poliittinen vuoropuhelu, jossa yhdessä sitten keskusteltaisiin tavoitteiden saavuttamisesta koskien, saavuttamista koskien kestävää kehittämistä kehitystä vuoteen 2030 mennessä. Tähän tarvitaan pieni täsmennys nyt. Minä en ole tyytyväinen tähän ilmaisuun, jonka mukaan Kuuban olisi edettävää kohti markkinataloutta. Minun mielestäni olisi parempi, että, että tässä todettaisiin ainakin sosiaalinen markkinatalous. Se on ilmaisu, joka jollakin tavalla yhdistää markkinoiden avautumisen, mutta niin, että kuitenkin mukana on vahva sosiaalinen puolue, puoli, julkiset talve, palvelut ja maan autonomia oman politiik- talouspolitiikan määrittelemiseksi. Oli miten oli tämä perusasia, eli se, että olemmeko yhtä mieltä siitä, että kehitysasioiden valiokunta omassa lausunnossaan edesauttaa vahvistamaan eh, AFET-valiokuntaa niin, että päästäisiin tähän sopimukseen ja että Kuuba-suhteita näin ollen korjattaisiin, niin oma poliittinen ryhmäni selkeästi tukee tätä. Okay, thank you. Hyvä, kiitoksia. Seuraavana edustaja Gusvan, olkaa hyvä. Kiitoksia No aivan ensiksi haluaisin todeta, että me tietenkin tuemme tätä sopimusta ja vuoropuhelua Euroopan unionin ja Kuuban välillä, koska olemme sitä mieltä, että näin tehdään loppu tästä onnettomasta yhteistä kannasta, joka aikanaan oli pääministeri Aznarin eteenpäin viime niin tästä lausunnosta jotenkin kommentteja, joista teemme tarkistuksia, joista nyt kuitenkin mielestäni on syytä puhua jo etukäteen. Ensinnäkin olemme sitä mieltä, että täällä ei voida mainita talouskriisiä, josta Kuuba kärsii mainitsematta samalla Yhdysvaltojen laitonta saartoa, joka on kestänyt jo puoli vuosisataa. Tämä ensinnäkin. Ja sitten toiseksi minun, meidän mielestämme ei lausunnossa pitäisi puhua olemassa olevasta sosiaalista e- eriarvoisuudesta ilman, että puhutaan latinalaisesta Amerikasta yleisesti. YK mukaan Kuuba on ihmisen kehityksen tilastoissa siellä 68, joka on kehittyneiden maiden kärjessä ja latinalaisen Amerikan maista aivan huipussa inhimillisen kehityksen ja sosiaalisen kehityksen mukaan näistä, näistä kuusi on latinalaista, kun katsotaan näitä heikompia maita, niin kuusi on latinalaista Amerikasta, yksikään niistä ei ole Kuuba. Eli kun puhutaan Kuubasta, niin olisi vähän asetettava se sille kuuluviin puitteisiin. Sitten halusimme lisätä tänne vielä joitakin esimerkkejä ja mainitsisimme tämän jollakin tavalla sen, kuinka merkittävä rooli Kuuballa on ollut etelä-etelävälisessä yhteistyössä ja solidaari suudesta, jota Kuuba on aina osoittanut esimerkiksi Haitilla ja Saharassa. Nämä ovat hyviä esimerkkejä. Lopuksi vielä uskomme, että tällä lausunnolla olisi edesautettava sopimuksen saa, aikaansaamista ja vuoropuhelua. Ei tämän tarkoituksena tietenkään voi olla se, että pannaan kapuloita rattaisiin, eikä tässä pitää mitään, mitään opetuksia antaa Kuuballe ja uskonpa, että Euroopan unionilla on aika vähän opetuksia Kuuballe annettavanakaan. Me emme voi vaatia Kuubaa luomaan sosiaali- osallistavia sosiaalisia järjestelmiä, kun siellä on koko latinalaisen Amerikan parasta erilaisen koulutusjärjestöä. Emme, en, en, emme mielestämme myöskään voi kehottaa Kuubaa etenemään markkinataloutta kohti tai tukemaan yksityistä sektoria tai, tai kuubalaisia yrittäjiä, kun tämä on se taloudellinen malli, joka meillä on Euroopan unionissa ja joka on johtanut siihen, että eriarvoisuus on äh, noussut kaikkialla Euroopassa ja Espanjassa meillä on 30 äh, prosenttinen lasten köyhyys ja valtava työttömyyttä Kyllä meillä on aika vähän opetuksia annettavana Euroopan unionissa näissä talouskysymyksissä. Uskonpa, että tämä sopimus perustuu symmetrisille suhteille, vuoropuhelulle kahden osapuolen välillä, eikä sille, että yksi osapuoli sanelee toiselle osapuolelle jotakin. Ainoa tulevaisuus tässä suhteessa on se, että kunnioitetaan Kuuban kansaa ja että Kuuban kansa tietenkin kunnioittaa eurooppalaisia. Ei meidän pidä antaa tässä mitään opetuksia, eikä meidän pidä, pidä pakottaa Kuuba, Kuubaa hyväksymään mitään. Ne Tietenkin Kuubakin, Kuuballakin on paljon sanomista ihmisoikeustilanteesta Euroopassa, esimerkiksi pakolaisten kohtelusta Euroopassa tai maahanmuuttajien kohtelusta joten uskonpa, että olisi paras, että, että pysymme, pysyttäydymme ihan tällaisissa kunnioittavissa su, symmetrisissä suhteissa. Kiitoksia. Sitten voimme tehdä tarkistuksia ja toivon, että ne otetaan huomioon. Kiitoksia. Thank you. Before go- Paljon kiitoksia ennen kuin siirrymme toiseen kierrokseen, aloitan Enriquestä, niin kollega Bercerra, hän on Alden varjoesittelijä ihan lyhyesti. Hän valmistelee joitakin tarkistuksia muistuttaen siitä, että demokratian väline on erittäin tärkeä vahvistettaessa ihmisoikeuksien, perusoikeuksien kunnioittamista kansalaisyhteiskunnassa ja viittaa tarpeeseen, että välinettä täytyy vahvistaa, jotta saavutetaan esitetyt tavoitteet. Ja tästäpä syystä onkin tärkeää korostaa Kuuban kansalaisyhteiskunnan keskeistä roolia. Se voi vaikuttaa positiivisesti maan taloudelliseen ja poliittiseen kehitykseen. Becerra siis lähettää tällaiset terveiset ja valmistelee tällaisia tarkistuksia. No niin, Enrique, toinen puheenvuorokierros alkaa. Niin, halusin vain sanoa yhden asian, joka ei varmaankaan kuulu tähän lausuntoon, mutta ehkäpä kehitys valiokunnassa meidän pitäisi tätä asiaa jossakin vaiheessa käsitellä. Kyseessä on Kuuban asema Afrika, Karibia, Tyynemeren ja Euroopan unionin äh, parlamentaarinen kokous. Tällä hetkellä Kuuballa on tässä ainoastaan tarkkailija-asema. Ja olen sitä mieltä, että siinä vaiheessa, kun äh, meillä on uudet suhteet äh, voimassa, niin meidän olisi edistettävä sitä, että Kuubasta tulisi uusi jäsen tähän parlamentaariseen yleiskokoukseen. Thank you. Now I have a question. Hyvä, kiitoksia. Yksi kysymys Ilmeisesti ulkosuhdehallinnon ja komission edustajakin on paikalla. Kollega Schäfer, haluatteko lausua jonkun sanasen? Olkaapa hyvä. Thank you very much. Not much to add. Kiitos, ei oikeastaan paljon lisättävää, kun Afetissa juuri keskusteltiin, joten en argumentteja toista. Ainoa asia, jonka halusin sanoa, on, että uskomme kyllä, että sopimuksen kautta pystytään edistämään EU-intressejä Kuubasuhteissa. Sekä kun ajatellaan muutosta latinalaisen Amerikan suhteessa ja myöskin Kuubasuhteessa. Ja haluaisin vain mainita, että Madridista sovittiin kaksi vuotta ennen kuin Obama aloitti Kuuba liennytyksensä, joten tähän ei häntä tarvittu, mutta olemme siis samaa muolta, että sopimuksen kautta saadaan tulevaisuus, joka perustuu englanninkieliseen käsitteeseen engagement, ja siinä mielessä pidän hyvänä valiokunnassa esitettyjä kantoja. Thank you. Kiitokset teille ja komission puolesta Kollega Jäger, haluatteko sanoa jotain? Thank you very much. Kyllä, paljon kiitoksia. Kuten ulkosuhdehallinnon edustajakin totesi, niin mekin olemme erittäin tyytyväisiä tähän lausuntoon ja kollega Engelin tekemään työhön. Mielestäni tässä mennään aivan samaan suuntaan kuin mitä komission asiasta mieltä. Mielestämme nyt on tarjolla historiallinen mahdollisuus ja, ja meidän täytyy antaa Kuuballe mahdollisuus sosiaalisen ja taloudellisen kehitysprosessin tiellä pysymään. Kuten on sanottu, tässä ei pitäisi lähteä saarnaamaan tai läksyttämään, vaan vahvistamaan ja tukemaan niitä toimijoita, jotka tukevat tällaista uudistumisprosessia kunnioittaen Kuuban kansan näkemystä ja tältä pohjalta kehitysyhteistyötä olemme työstäneet investoimalla 50 miljoonaa euroa. Niin kuin kollega Engel totesi, niin strategiselle puolelle on investoitu. Meillä on myöskin asiantuntijavaihto-ohjelma, jonka kautta vaikutamme suoraan uuteen Kuuban politiikkaan ja lainsäädäntöön. Ja näin vahvistamme järjestelmän uuden aikaistamista. Tahtoa kyllä löytyy Kuubasta, mutta he eivät halua, että muut sanelevat marssijärjestyksen, joten heidän pitää valita, mitä he kaipaavat, mitä he valitsevat, ja tähän asti ainakin järjestelmä on toiminut oikein hyvin. Me jatkamme tällä tiellä ja jatkamme myöskin kestävän energian suunnitelman toteuttamista, eli 18 miljoonaa on tarkoituksena investoida. Mielestämme uusi sopimus on oiva mahdollisuus sitoutua hankkeeseen vielä vahvemmin. Esimerkiksi yhteistyöohjelmien kautta voidaan aloittaa alakohtaisia, esimerkiksi ala energiaan liittyviä keskusteluja. Nämä ovat tärkeitä asioita, eli olla mukana, etsiä uusia mahdollisuuksia. Ja haluaisin todeta vielä sen verran, että vasta eilen luin, että veroaste on kaikista korkein tuolla maan alueella, ainakin OECDn tutkimusten perusteella. Sen halusin ottaa esille ja haluaisin korostaa myöskin, että uutta kehitysyhteistyöpolitiikan lakia on tarkoitus työstää Kuubassa ja toivottavasti sitä kautta tämän yhteistyön kautta myöskin lain hyväksyminen nopeutuisi ja helpottaisi kehitysyhteistyön toteuttamista. Kuubalaiset haluavat myöskin panostaa enenevässä määrin temaattisiin budjettilinjoihin. Tällä hetkellä meillä on sosiaalisialan liittyen 10 budjettilinjaa työn alla ja on tärkeää korostaa, että kuubalaisille sopii juuri sitä, että kunhan sopimus on astunut voimaan, niin sitä voidaan jo soveltaa ja siinä vaiheessa he voisivat myöskin hyödyntää temaattisia budjettikohtia ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Nämä vaikuttavat pieniltä askelilta, mutta ne ovat tärkeitä Kuuban näkökulmasta katsottuna. Ja me teemme kyllä kumppaneidemme kanssa rintin rinnan yhteistyötä myöskin investointipankin kanssa sehän yrittää luoda yhteyksiä alueelle, jotta siellä kaivattuja, kipeästi kaivattuja investointeja toteutetaan. Tämä 15, 50 miljoonaa on aika lailla pieni summa ja se ei riitä kaikkien tarpeiden kattamiseen, joten EIB on mukana työssä ja me tuemme pankkia tässä työssä. Siinäpä kaikki meidän osaltamme tässä vaiheessa. Oikein paljon kiitoksia. Thank you. And Mr. Engel, would you like... Kiitoksia teille. Kollega Engel, haluatteko lausua vielä jotain? ihan yhteenvedonomaisesti. Briefly, Mr. Chairman, thank you for the... Uh, Lyhyesti puheenjohtaja, kiitos taas puheenvuorosta. Kastian. Ehkä puhun tässä Espanjaa, kun täällä on kollegoita, jotka ovat tässä minikeskustelussa käyttäneet espanjan kieltä. Lausunnon valmistelijan ongelma on se, että meillä on tällaiset säännöt, jonka takia en voi tässä sanoa kaikkea, mitä halusin sanoa. Ja tästä syystä ainoastaan tarkistuksen, tarkistusten kautta voimme itse asiassa mennä tässä koko tämän aiheen ytimeen. Kiitän eh, kaikkia hyvästä tahdosta ja olen oikein mielelläni valmis tekemään yhteistyötä teidän kaikkien kanssa niin, että eh, saamme aikaan loppujen lopuksi muodollisesti eh, hyvän ja asiallisen tekstin, mutta lisäksi myös sisällön puolesta hyvän lausunnon. Haluaisin vielä todeta Enrique täällä viimeisessä puheenvuorossaan käsitteli erästä asiaa, tätä AKT-maiden yhteistyötä. Nämähän ovat sellaisia asioita, joissa varmaankin olisi vähän vaarana, jos laajennamme liikaa tämän pienen tekstin laajuutta – en ole varma, onko, onko tämän asia, joka olisi syytä ottaa mukaan tässä DV-valiokunnan, DV-valiokunnan lausunnossa tätä sopimusta koskien, mutta haluaisin kyllä, että näin tehtäisiin ähm, sopivassa formaatissa, joko täällä tai tuolla parlamentaarisessa kokouksessa. Tiedämme kaikki, että AKT-instituution tulevaisuus ei vaikuta niinkään rusuiselta. Ja vuoden 2020 jälkeen varmaankin pitää miettiä uuden tyyppistä mallia, joilla varmistetaan tämä rakenteellinen yhteistyö AKT-maiden kanssa. erityisesti Tyynemeren ja Karibian alueiden kanssa, koska nämä ovat sellaisia alueita, joiden kanssa en, emme mielestäni voi jat- loputtomasti jatkaa samoissa puitteissa kuin Afrikan kanssa. Jos meillä olisi erityissopimus Karibian alueen kanssa, niin Kuuballa pitäisi olla siinä merkittävä asema. Sehän on selkeästi alueen suurimaan. Tämän halusin lopuksi todeta ja, ja aivan kuten on luonnollista, olen valmis tekemään yhteistyötä kaikkien niiden kanssa, jotka tulevat tekemään tarkistuksia ja voimme sitten hieman pidentää tätä tekstiä, joka tällä hetkellä todella ei sano paljoakaan, mutta se johtuu ihan muodollista seikoista eikä pahasta tahdosta. Kiitoksia. Okay, thank you. Hyvä, oikein paljon kiitoksia. Tarkistukset on jätettävä 26. huhtikuuta kello 12 mennessä ja äänestys toimitetaan 30. toukokuuta valiokunnan kokouksessa. Näin on tämä asia käsitelty loppuun. Näin siirrymme esityslistalla eteenpäin kehitysvaliokunnan tiedonhakumatka Chadiin. helmikuussa Joachim Sellerin johtama valtuuskunta kävi Chadissa. Mukana olivat kollegat Hölveni, Noiser ja Sargentini. Kollegat Seller, voitte kertoa meille nyt enemmän tästä matkasta. Niin, kiitos puheenjohtaja. En tiedä, oliko aikaa vielä käsitellä kirjallista raporttia, jonka herra Tsuranja oli laatinut, tai että se jaettaisiin. Siellä tietysti on enemmän yksityiskohtia. Minä sain olla johtajana tiedonhakun matkalla. Kolme päivää oli virallista delegaatiota ja sitten yksi lisäpäivä. Otimme vapauden siihen, että lisätään näihin kolmeen päivään jotta voidaan tarkastella myös hankkeita, joita Eko pääosasto rahoittaa virallisen ohjelman lisäksi tai muun ohjelman lisäksi. Monia keskustelukumppaneita tavattiin monilta aloilta kansalaisyhteiskuntaa. Chad antaa vaikutelman suhteellisen vakaasta maasta ulospäin kovin epävakaalla alueella, rauhoittamalla alueella. Näistä muista maistahan on jo puhuttu Keski-Afrikasta ihan Arabian niemimaalle, mutta se on vain ulkoinen vaikutelma. Sitten kun tarkastellaan sisäistä tilannetta, niin 25 vuoden ajan siellä on jo hallinnut presidentti Tepi Itnor, aika suuri perhe on siinä mukana. Hän oli monta kertaa ollut naimisissa ja on paljon lapsia ja vallan harjoittamisessa myöskin tukeutuu klaaniinsa niin, että siellä on kleptokratian piirteitä vahvasti, väestö on köyhää ja sitten tämä perhe itsessään rikastuu koko ajan, mikä sitten aiheuttaa huomattavia jännitteitä maassa. Hän itse sai vallan, sotilasvallan kaappauksessa. Ja seitsemän vuotta sitten hän teki tyhjäksi hänen kohdistuneen sotilas- tai vallankaappausyrityksen. Tietysti myös Ranskassa olevien joukkojen avulla, joita Chadissa on. Chad, kuten nimikin jo kertoo, niin on Chadin alueen yksi valtio, jossa väestöä terrorisoi Boko Haram. Mikä tuli esille erityisesti hallitusten jäsenten kanssa esille keskusteluissa, pääministerin kanssa? Esimerkiksi se oli melkein yksinomainen teema keskusteluissa, kun sanottiin, tai yritettiin, tai puhuttiin mahdollisesta yhteistyöstä koulutuksessa, terveydessä, niin aina sanottiin, että nyt etusijalla on terrorismin torjunta. Ja että siinä pitäisi saada rahoitustukea meiltäkin niin kuin pääministeri sanoi, kolminkertaistaminen budjettiavussa. Muut teemat sitten hänelle eivät olleet niinkään etusijalla. Se kyllä sai meidät vähän miettelijäksi. Meillä oli myös tilaisuus YK on tuella tarkastella YK on humanitaarisen avun ohjelmaa – Siellä kärsitään äh, siitä, että väestö pystyy saamaan elastonsa eikä hyvin omalla työllään maataloudella. Nyt kun yli 100 000 ihmistä on täytynyt lähteä Chadin alueelta, kun se on sotilastoimialuetta, niin siellä on paikat täynnä niin sanoakseni, niin nyt meillähän oli tänään käsittelyssä ohjelmat, joita tarvitaan, jotta eri väestöryhmät eivät joudu konfliktiin keskenään, koska nyt tietysti resurssit eivät riitä kaikille erityisesti. Koulutus on hyvin alikehittynyt ja myöskin terveyspalvelut. Osittain pääsee ulkoista apua vain hyvin huonosti paikalle, ei ole liikenneinfrastruktuuria tarpeeksi, jota apua saataisiin annettua alueelle. Pa- avustusjärjestöjä paikan päällä on, yrittävät tilannetta lieventää, hätätilannetta, mutta kuten sanottu, niin se on vain jäävuoren huippu. Toisaalta antaa toivoa se, että jos ajatellaan näitä uusia tulijoita ja alkuperäisiä yhteisöjä, niin siellä on myös yhteistyötä, jossa myös EUn tukitoimet auttavat. Että on saatu lisää viljelyalaa viljelykseen ja, ja sitä voidaan nyt sitten viljellä, jotta omin voimin voidaan saada aikaan elintarviketoimituksia. Mutta ongelmana on edelleen koulutus- ja terveyspalvelut. Chadilla on vielä se ongelma nimittäin, että monet Chadin kansalaiset ovat olleet Keski-Afrikan tasavallassa ja sieltä täytyy lähteä kaksi vuotta sitten noin 25 000 ihmistä, jotka piti, joiden piti lähteä Keski-Afrikan tasavallasta. Tietysti Chadin kansalaisena heillä täydet oikeudet olisi Chadissa – elanto, asunto, mutta tähän mennessä Chadin hallitus ja viranomaiset, hallintoviranomaiset eivät ole vielä kattavasti saaneet tai antaneet heille tarvittavia asiakirjoja. Joten heidän on täytynyt huonosti varustetussa leireissä elää. Siellä sitten tulee esille korruptiota, huumeita ja prostituutiota hyväksi, hyväksikäyttöä. Tästä valitettiin yleisesti. Tässä hallinto ei ole pystynyt suoriutumaan kunnolla. Chadin valtioille annetaan myös rajaturvallisuuteen liittyvää apua EUsta. Ja tässäkin täytyy todeta, että vaikka kuulostaa hyvältä, niin paikan päällä sillä voi olla ihan tulee esiin negatiivisia vaikutuksia. meidän avullamme Chadin rajapoliisi on pystynyt saamaan aikaan naapurivaltioiden nähden rajaturvallisuusjärjestelmän, nyt kuitenkin osoittautui, että kun on ollut pientä rajaliikennettä tähän asti, erityisesti karjan kasvattajien nomadien välillä, se on nyt heikentynyt. Mainigurissa se on siellä Nigeriassa, Koillisessa, siellä on suurimmat karjamarkkinat alueella, että päästään sinne myymään ja Tsenin sotilaat, erityisesti rajasotilaat, kun heillä on huonot palkat, niin nyt nähdään sitten tässä pienessä rajaliikenteessä, niin siellä nähdään sitten lisää tulonlähde. Varovasti asia ilmaistakseni. Ja tietysti se ei ole ollenkaan iloinen asia paikallisille ihmisille. Myöskin koulutuksessa, erityisesti poliisien koulutukseen annettu tukea. Vierailimme siellä paikalla suuri koulutuslaitos poliisille on. Siellä on paljon rakennuksia ja muita fasiliteetteja perustettu. Rakennukset ovat kuitenkin valmiit, mutta koulutusta ei ole oikein pystytty vielä aloittamaan. Siihen tarvittaisiin tietysti vielä koulutuspohja, perusta. Ja viranomaiset Chadin puolelta valittivat, että tällaisia äh, välineistä, joita he halusivat, joitakin äh, taistelukenttiä ja muuta. Siellä pitäisi sitten saada milloin asekauppialta jotain kaupankäyntiaikaan. Eli se, mitä on yritetty saada aikaan ja se, mitä vaikutuksia on, niin se voi olla aina vähän eri asia Myöskin sitten oli sairasasema tai saira, sairaala alirevettien äitien ja heidän vauvojen äh, hoitamiseen. Siellä vierailimme, se on saanut EU-tukea. Sekin on tietysti meressä sata äh, petipaikkaa. Niin eihän se tietenkään riitä tarpeeseen verrattuna, mutta kaikki apu on tervetullutta. Siellä sitten kuultiin, että Useinkaan syy allergiaväksymykseen ei ole elintarvikkeiden puute vauvoilla, vaan myöskin nämä perinteiset toimintatavat. Kun synnytyks, ilman synnytysapua synnytetään, niin usein kolme kuukautta ennen synnytystä naiset eivät saa tarpeeksi ruokaa ja sitten tämä syntyvä lapsi on sikiönäkin vielä pieni ja sitten aliravittunut ja muita ongelmia voi olla syntyessä jo ja sitten sitä vastaavasti niin alusta asti on huonot mahdollisuudet selviytyä ja kaikkea tähän liittyvää. Kaiken kaikkiaan Chad-valtio itsessään on konkurssikypsä, koska mitä, vaikka mitä tulee raaka-aineisiin, niin öljyä ja kaasua on, mutta kun on sopimus, joka kaksi vuotta sitten, tai jo monen vuoden ajan jo ollut ExxonMobilin kanssa, niin Chadin valtio on joutunut maksamaan ennakkomaksuja näistä odotettavissa olevista öljykaupan tuotoista, mutta kuitenkin sellaisiin, sellaiset hinnat, jotka kolme neljä vuotta sitten olivat niin verrattuna hinnat ovat nyt alhaalla, niin sitten tämä Glenko, joka sopimuksen otti itselleen, vaatii Tsadin valtiolta, että se ero, mitä on maksettu ja että mitä nyt sitten tuottoina on saatavissa, niin äh, tässä taso, tulee tasoitusta ja millä on sitten seurauksena se, että öljytuloja tarpeeksi ole budjettiin saatavilla, eli de facto ollaan konkurssissa ja sitten vastaavasti se, näitä valtiollisia tehtäviä oikein voida täyttää. Mutta siitä huolimatta, kuten sanottua, kun ympäristö muiden valtioiden tilannetta tarkastellaan, niin äh, toisaalta Chadilla on tärkeä asema maantieteellisen sijaintinsa vuoksi toisaalta – Jos se tulee epävakaammaksi vieläkin, niin, niin kuin nyt sitten näissä naapurivaltioissa on jo nähty tapahtuneen, niin sitten tilanne Sahelin alueella vieläkin kärjistyy entisestään. Eli mielestäni toisaalta on tarpeen tietysti seurata huolellisesti itse Chadin tilannetta ja sen valtion tilannetta, mutta että samaan aikaan tarkastellaan parlamentin, hallituksen, presidentin, aluehallinnosta vastaavien toimintaa. Vaaditaan, että he tekevät tiivistä yhteistyötä EUn kanssa, kun puhutaan siitä, että väestön tilannetta parannetaan. Erityisesti haluaisin vielä painottaa EU-edustuston meille antamaa hoivaa ja huolta. Se oli hyvin esimerkillistä, oli hyvin tiukka ohjelma, se oli hyvin oikein, hyvin valmisteltu edustustossa. Suurlähettiläs siellä oli koko ajan meidän mukanamme. Hän antoi meille taustatietoja. Tässä tapauksessa haluaisin myös tästä kiittää ja mainita tämän erityisesti. Thank you, Mr. Zeller. Kiitokset teille, edustaja Zeller. Nobert, haluatko jatkaa tästä? Olit valtuuskunnan jäsen. Um- Mielestäni tämä oli kattava selvitys, jonka kuulimme Joachimilta. Ihan teknisluonteinen huomio vain omalta puoleltani. Mehän jäimme sinne vielä yhdeksi ylimääräiseksi päiväksi ja se oli varmaan ihan kullan arvoinen. Mielestäni on aina epäilyttävää, kun tiedonhankintamatka matka kestää vain kaksi päivää kyllä meidän pitää pohtia näitä periaatteita uudemman kerran, eli että näiden matkojen kestoa voitaisiin ehkäpä pidentää. Me keskustelimme myöskin nälän hädästä, joka vallitsee Nigerian koillisosassa, mutta myöskin samalla Chadin alueella. Sadat tuhannet ihmiset ovat jo vuoden, vuosi ajan olleet Bokahamarin vainoamina. Ja vasta nyt ihmisten tilanne on parantunut, kun ovat päässeet leireille. Eivät halua palata enää koteihinsa, vaan jäädä näille leireille, koska kotiseuduilla tilanne olisi huonompi. Hallitus on siis jättänyt tämän alueen oman onnensa nojaan, joten kyllä meidän olisi vaadittava hallitukselta, että se ponnekkaammin puuttuu tähän vallitsevaan tilanteeseen. Ja tämä pätenee myöskin maan eliitiin, joka taistelee terrorismia vastaan. Ja tarkoituksena on tietenkin sen oman edun ajaminen. Tätä kautta kiitoksia. Kiitoksia muita kommentteja. Kollega Zeller, haluatte vielä vastata tähän? Täsmentää vähän täytyy kyllä. Siis monet niistä joita kuvataan termillä Internet Displayed Person, salveto tota takaisin, karikasvattajia, kalastajia, ja nyt kohtaavat sitten siellä viljelijät, joilla on ihan erilainen, tai on siis erilaisia elämänperspektiivejä. Mutta nyt kun Chadijärvi on sotilastoimialoitteen Boko Haramia vastaan, niin äh, paluu on, olisi mahdollinen tai kenästi palaisivat, jos tilanne, turvallisuustilanne olisi parempi. Koska muuten heidän täytyy uusiin olosuhteisiin kouluttautua uudelleen ja tottua, ja siihenkin puuttuu tietysti voimavaroja, se on todettavissa. Ja, ja kun minä puhuin tästä Resilience-ohjelmasta, niin se tulee nyt sitten kuvaan mukaan, jossa paikalla oleva alkuperäinen väestö – ja sitten uudet tulijat, niin siinä yritetään sitten kehittää yhteisiä strategioita heidän keskuudessaan. Näyttää hyvin toimivan, mutta kuten sanottu, niin siellä on paljon ihmisiä kyseessä ja hyvin laaja alue ja infrastruktuuri niin, että siellä tarvitaan suurempaa panostusta ja strategiaa kuin että vain kohdakoin pisteittäin että saadaan kunnon vaikutus aikaan. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei taida enää olla jäsenten puolelta. Ulkosuhdehallinnosta kollega Fernandes, haluatteko sanoa jotain? Yes, we, uh, we would like to... Niin, haluaisimme vain vahvistaa tätä viestiä ja lähestymistapa, että Euroopan unioni on rakentanut Chadin järven alueella. Tämä oli oikein hyvin ajoitettu vierailu tässä mielessä, koska Euroopan unionilla on toimia monilla eri toimintapolitiikan alueilla, turvallisuus, humanitaarinen, muut alueet, Chadin järven alueella – käytiin ole myös YK turvallisuusneuvostosta, sieltä vierailtiin ja tämä lisää alueen näkyvyyttä ja, ja, ja korostaa Euroopan unionin roolia. Todella suosittelemme, että Euroopan parlamentti toimii vahvasti tällä vierailla Myös tämä ihmisoikeuksia koskeva julkilausuma vierailun jälkeen oli hyvä tämän jälkeen oli, laaje, oli laajempi Euroopan unionin lähestymistä patsadia koskien. Ja hiljattain on myös julkaistu tietoa joidenkin kansallisyhteiskunnan aktivistien mielivaltaista pidättämisestä. Tämäkin liittyy tähän vierailuun ja parlamentin jäsenten yhteyksiin kansallisyhteiskunnan aktivistien kanssa. Ymmärrän, että Euroopan unionilla on todella kriittinen poliittinen viesti toimitettavana Chadissa näille kumppaneille ja ja se voi tarjota myös rahoitustukea ja poliittista tukea ja pidämme tätä hyvin tärkeänä tällä alueella, ei ainoastaan Chadin osalta, vaan myös Chadin eh, kansalaisten osalta. Tämä on juuri näiden tämän vierailun linjojen mukaista. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Ja komission puolelta Karla Monteesi, olkaapa hyvä. Merci, merci beaucoup. Kiitoksia. Nyt on komission vuoro onnitella tätä tiimiä ja parlamentin valtuuskuntaa, joka vieraili alueella hyvin tärkeään ajankohtaan. Turvallisuus ja kehitys olivat teemoja ja uskon, että tämä keskustelu äh, tässä tilanteesta maassa koskien humanitaarista apua, kehitystä, turvallisuustilannetta, humanitaarista katastrofia – joka ravistelee maata Boko Haramin takia. Tästä kaikesta olemme täysin yhtä mieltä. Kuten olette kentällä nähneet, Euroopan komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa on ottanut käyttöön merkittävän rahoitustukiohjelman, joka koskee monia ongelmallisia alueita, joista esittelijä puhui. Meillä on varsin merkittäviä määrärahoja, joilla pyritään puuttumaan elintarviketurvallisuus, kysymykseen maaseudun kehitykseen, elin, ravitsemuskysymykseen, selviytymiskykyyn ja näihin rakenteellisiin uudistuksiinkin, joita tässä maassa todella tarvitaan. Myös nämä erityisesti, erityiset turvallisuuskysymykset ovat tärkeitä. On aivan selvää, enkä me emme ole yllättyneitä siitä, että viranomaiset ovat äh, nyt korostaneet tätä turvallisuus- ja kehityspuolta ja, ja lisärahoitusta turvallisuuspuolella, koska todellakin kun otetaan huomioon äh, kansallisen talousarvion äh, sitoumus, sitoumukset ja määräraha turvallisuuspuolella, niin on myös pyyntö pyyntöjä, niin jonka kautta Euroopan unioni vahvistaisi tätä turvallisuus- ja puolustuspuolen kuuluu ja Olemme tietoisia ihmisoikeuksien tilanteesta ja kansalaisen vapauksien tilanteesta. Kuten tiedätte, komission jäsenemme on juuri käynyt siellä vierailulla yhteensä yhdessä Ranskan edustajan Jean-Marie Le kanssa juuri parlamentin vierailun jälkeen. Ja tämä oli jälleen yksi mahdollisuus äh, korostaa sitä, kuinka Tärkeää on, että Euroopan unioni tekee työtä äh, perusvapauksien kunnioittamisen puolesta ja, ja että taataan äh, ilmaisuvapaus ja mielenosoituksen vapaus. Siellä on monenlaisia vaikutuksia, mielivaltaisia pidätyksiä, joita nyt tehdään. Komission jäsen jälleen kerran äh, sai ymmärrystä Euroopan unionilta koskien tämän maan rahoitusvaikeuksia ja on saanut jälleen saanut vahvistuksen Euroopan unionin tuelle ja, ja saanut myös 100 eh, miljoonaa lisää rahoitusta, jolla voidaan auttaa Chadia ja puuttua tähän vaikean tilanteeseen, joka liittyy talous- ja sosiaalikriisiin, joka osaltaan liittyy Boko Haramin. Ja tämä oli taas mahdollisuus korostaa sitä, kuinka tärkeää on saada aikaan rakenneuudistuksia. uudistuksia erityisesti talousrahoitus- ja verotuspuolella niin, että pyritään myös eh, paremmin hyödyntämään maassa olevia resursseja. Tarvitaan uudistuksia, joilla parannetaan hallinnointia, oikeusvaltiota, oikeusjärjestelmää ja vaaliprosesseja. Joten niin komission puolesta todella komissio hallinnoi rahoitustukea, joka vaikuttaa erityisesti näihin keskeisiin ongelmiin, joista juuri aivan oikeutetusti parlamentin valtuuskuntakin kertoi. Olen oikein iloinen, kun kuulen, että vierailun aikana myös edustusto antoi sille tukea. Olemme tehneet työtä niin, että edustustolla olisi tiivis tyhjentävä työohjelma tätä parlamentin valtuuskunnan vierailua varten, joten voimme sitten välittää terveiset edustuston henkilökunnalle ja kiittää sitä tuosta, jota se antoi parlamentin valtuuskunnan vierailulle. Se oli todella hyvin tärkeä ja tervetullut vierailu ja autti, auttoi saamaan globaalin näkemyksen maan turvallisuustilanteesta. Kiitoksia. Thank you, Mr. Zeller. Kiitoksia, kollega Zeller. Haluatteko lisätä tähän vielä jotain? Nein, äh, danke also von meiner Seite. Kiitokset omalta puoleltani, olen sanonut jo kaiken. Kiitokset myöskin ulkosuhdehallinnolle ja pääosasto Ekolle osoittamastani tuosta ja se mitä Norbert totesi, niin voin vain korostaa sitä. Eli kaksi matkaa on aivan liian vähän. Meillä oli komission tuella ja ulkosuhdehallinnon tuella mahdollisuus jatkaa käyntiämme neljän päivän mittaiseksi ja todellakin käydä keskusteluja näiden eri tahojen kanssa. Ja jatkossakin näin vain tulisi toimia. Mitä tulee esitettyihin päätelmiin, niin on vaikea yhtäältä huomioida hallitus, joka ei ole kiinnostunut kansastaan, mutta toisaalta tarjota kansalaisille sellainen tunne, että unioni on heidän rillallaan ja tämän yhtälön ratkaiseminen tulee vaivaamaan päätämme vielä jonkin aikaa. Kiitoksia. Okei, okay, thank you. Kiitoksia. Näin päätämme keskustelun tästä esityslistan kohdasta. 21 kohta. kyselyn tunti, kysymyksiä ei taida olla. Ainakaan minä en ole sellaisia ottanut vastaan. Muita asioita, onko sellaisia? Onko kellään mitään muuta asiaa? Mielestäni no ei ole. Hyvä, kiitoksia. Seuraava kokous 3. toukokuuta kello 15 alkaen. Ja tähän päätän kokouksen. Kiitoksia.